Colleagues, if I could start the meeting, please. Josko aloittaisimme kokouksen. You have before you the uh, draft agenda. The... Teillä on esityslista ehdotus, luonnos edessänne. Sinne on vielä tehty viime hetken muutoksia. Edustaja Ajala Sender on ensinnäkin ollut tulivuoren tuhkauhrina Guatemalassa ja sen jälkeen sitten vielä trooppinen myrsky on häntä ahdistellut El Salvadorissa. Hän on nyt siis tien päällä, mutta hän on myöhässä. Muutoin hän olisi ollut täällä tänään. Minun mietintöni tilastoista, joka oli siellä loppupäässä esityslistaa, on nostettu ensimmäiseksi kohdaksi esityslistalle. Haluaisin nyt huomauttaa teille toivoen, että te hyväksytte tämän muutoksen, että toimisimme tällä tavalla. Uh, nothing. So... No niin, ei mitään kommentteja. Selvä. Next item then. Seuraava kohta on pöytäkirjan hyväksyminen. Voimmeko hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjat? Kiitoksia. Kohta kolme. ilmoitus uudesta neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta 18. toukokuuta täysistunnon ensimmäinen kanta neuvostolta, ottaen huomioon sen, että hyväksytään puitedirektiivi älykkäistä liikenneverkostoista maantieliikenteessä ja niiden yhteentoimivuus muiden liikenneverkostojen kanssa. Tämä on välitetty valiokunnalle ja te teille. Työjärjestyksen mukaisesti. Asiasta on ilmoitettu täysistunnossa ja nyt puheenjohtajan on välitettävä tieto neuvoston kannasta myös valiokunnalle. Nyt näin ollen virallisesti ilmoitan teille tämän kannan. Muistattehan, että edellisellä vaalikaudella hyväksyttiin ensimmäinen kanta ja silloin neuvottelijalla oli valtuutus käydä neuvotteluja neuvoston kanssa niin, että saataisiin toisen käsittelyn sopimus. Sitten Ruotsin ja Espanjan puheenjohtajakausilla saatiin sopimus, jonka Koreper hyväksyi 2009 ja sitten maaliskuussa 2010 lopullisesti ja valiokunta minun allekirjoittamallani kirjeellä maaliskuussa 2010. Näin ollen tiedotan valiokunnan Kunnalle niistä toimista, joihin on ryhdytty. Onko kysymyksiä? Jollei, voimme edetä seuraavaan esityslistan kohtaan. Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin muuttaminen. Tämä mietintöhän annettiin puheenjohtajan tehtäväksi koordinaattoreiden toimesta. Kollegat, tämän ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa direktiiviä 2009-42-EY, e jotta tiedon keruu tehtäisiin pakolliseksi meriliikenteessä ja sen, sitä tehtävissä tilastoissa. Tällä hetkellä näitä tilastoja kerätään vapaaehtoisesti 18 jäsenvaltiossa. Totta kai täytyy muistaa, että viisi jäsenvaltiota äh, on sellaisia, että niillä ei edes ole merirannikkoa, eli tämä direktiivi ei niihin päde. Relevantin tiedon kerääminen ei aiheuta mitään ylimääräistä taakkaa jäsenvaltioille – vaan jäsenvaltioiden tulisi pystyä jo olemassa olevin resurssein täyttämään uudet vaatimukset, esimerkiksi huomioiden dokumentaation kustannukset. Kun ajatellaan meriliikenteen tilastoja kaikissa liikennemuodoissa, näitä kerätään yhteisten standardien ja käsitteiden perusteella niin, että saataisiin vertailtavuus, mahdollisimman hyvä vertailtavuus eri liikennemuotojen välille kattavan äh, tilaston, tilastotiedon saaminen eri liikennemuodoista tarjoaa meille hyödylliset puitteet niin, että voimme tukea ja seurata äh, eri liikennemuotojen yhteiskäytön kehittymistä. Esittelijänä tuen komission ehdotusta, enkä ehdota mitään muutoksia itse aiheeseen. Kuitenkin kun nyt muutettu direktiivi sisältää lainsäädäntömenettelymuutoksia, esittelijänä haluaisin kiinnittää teidän huomionne siihen, että on mahdollisuus siitä, että täytyy sopeuttaa nämä säännöt Lissabonin perussopimuksen mukaiseksi. Siinähän vahvistettiin parlamentin toimivaltuuksia tällä alalla. Kun otetaan huomioon se, että komissio ei aio e- ehdottaa minkäänlaista omnibus-ehdotusta, joka olisi horisontaalisempi luonteeltaan, esittelijä ehdottaa tarkistuksia delegoiduista lainsäädäntöosista. Näin voin päättää johdannon ja antaa puheenvuoron varjoesittelijöille. Edustaja Kuun. Kiitos puheenjohtaja. Äh, esittelijän työ on kiitoksen arvoista näistä tilastotiedoista meriliikenteessäkin. Tämä on hyvä asia. Ensimmäistä kertaa pystymme tavallaan käsittelemään näitä tarkistusten valossa näitä delegoituja toimia. Se, mitä te Simpson olette tehnyt tässä työssä, niin EPP-ryhmä kannattaa teitä tekemänne työtä ja kiitämme teidän tekemästäni tärkeästä työstä. Thank you, Mr. Kumis. Kiitoksia. Edustaja Meisner. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja olen täällä edustamassa varsinaista varjoesittelijämme, mutta voin oikeastaan yhtyä tähän, mitä te sanoitte, herra Simpson. Nythän on niin, kahvia kiitos. Anteeksi, se olikin kahvi. Olemme samaa mieltä teidän kanssanne, kuten myös komission ehdotusta voimme kannattaa ja myös teidän arvioitanne ja teidän mainitseminen kohtia. Tämä on Alden mielestä erittäin hyvää työtä ja kiitoksia tästä tehdystä työstä. Thank you, Mrs. Lichtenberger, the Greens. Vihreitten edustaja Lichtenberger. No, minulla on vielä pieni lisäkysymys näistä velvoitteista joka koskee erityisesti sisävesiä tai maita, joilla ei ole valtamerirannikoita, missä nämä tie, tilastotiedot kerätään. Ovat sellaisia tietoja, jotka tulevat taloudesta, siis kukin yritys, joilla on kansainvälistä meriliikennettä, niin sen täytyy jollakin tavalla notifioida tämä äh, tilastotieto, vai ovatko nämä tiedot sellaisia, jotka saadaan satamista, ja, ja sen tietäisi, että, että miten paljon tavaraa tulee ja menee koska näen kyllä tuon tuostakin, että esimerkiksi älyttömiä rikkomusmenettelyjä voidaan saada tällä tavalla liikkeelle, e, kuten myös Itävallassa, kun pannaan direktiiviä toteutetaan kaksoisrunkoaluksessa, joita meillä ei edes ole. Onko nyt tämä niin, että kaikki liikennetiedot otetaan mukaan vai kerätäänkö ne sieltä satamista, koska se olisi tietenkin paljon operatiivisempaa silloin nämä rannattomat maat, mikäli niillä ei ole sisävesiliikennettä, niin voitaisiin jättää muutenkin jo pois koko tästä jutusta. Ja tällä tavalla vähennettäisiin byrokratiaa. Se on vain kysymys, en tiedä. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Kiitoksia, edustaja Lichtenberger. Sen takia sanoinkin, että viides jäsenvaltiossa ei ole rannikkoa. Meillä on myös paljon tullitietoja äh, tilastoissa. Varmasti komissio voi antaa tarkemman vastauksen tähän asiaan, jos haluaa. Muita edustajia ei ole puhujalistalla. Onko komission edustaja paikalla? No. Ei ole. Kukaan ei vastaa kysymykseen komissiosta, eli varmaankin paras vastaus, minkä kuulet, tulee minun suustani. Ikävä kyllä. Mm, tietoja kerätään siis äh, virastotyyppisesti esimerkiksi tulliviranomaisten toimesta, mutta varmaan voimme välittää komissiolle pyynnön, että saamme yksityiskohtaisemman ehdotuksen. Ehdottaisin, että saisimme kirjallisen vastauksen tähän, koska tämä auttaa koko keskustelua byrokratiasta. We shall request that from... Me esitämme tämän pyynnön komissiolle. No niin. Tämä on näin nopsasti hoidettu alta pois, joten voimme siirtyä matkustajien oikeuksiin linja-autoliikenteessä. Ennen tätä kuitenkin määräaika minun mietinnössäni tarkistuksille on 30 kesäkuuta. Todennäköisesti sitten syyskuun täysistunnossa on tämä käsittelyssä. Kyllä toki se on tiukkaa, mutta jos tämä voitaisiin esittää, niin... No niin. Edustaja Kanchan, teidän mietintönne on seuraavana. Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, kolmea kollegaa, Meissneria, Lichtenbergia ja Tserkiania, jotka ovat läheltä seuranneet minun rinnallani tämän työn kulkua. He ovat hyödyllisellä tavalla auttaneet minua, kun olemme käyneet neuvotteluja. Totta kai valiokunnan sihteerissä haluan kiittää ammattitaitoisesta avusta. No sitten itse mietinnöstä. Eiköhän ole hyvä palauttaa mieliin, että neuvoston kanta ensimmäisessä käsittelyssä ei ole hyväksyttävissä, koska se asettaa merkittäviä rajoituksia. Ajatellen niitä tavoitteita, joita olemme asettaneet tärkeimmiksi tavoitteiksi ja poikkeuksiksi. Ja siksi se, että siellä on myös poikkeuksia vammaisten kohdalla. Tämän lisäksi siellä on määräyksiä, jotka ovat heikentyneet heidän kädenjälkensä jälkeen. Jos hyväksyä heidän kantaansa oikeastaan mikään ei muutuisi nykytilanteesta, siksi emme voi hyväksyä tällaista suojelua matkustajille. Siksi minun suositukseni toisen käsittelyni perustuukin parlamentin ensimmäiseen käsittelyyn ja kun hyväksyttiin raajalla enemmistöllä täysistunnossa, kuten olen perusteluosassa selittänytkin ja tehnyt myös suositukseni sen pohjalta. Tässä on käyty keskusteluja ensinnäkin soveltamisalasta ja toteuttamisaikataulusta, vastuukysymyksistä totta kai ja myös vammaisten oikeuksista tai liikuntavammaisten vaikeuksista. Tässä on kyse oikeuksista, jotka me voimme hyväksyä ja haluan kuitenkin säilyttää taloudellisen kannattavuuden yrityksissä, jotka tarjoavat linja-autopalveluja. Monet yritykset ovat pk sitä paitsi. Minun tavoitteenani on saada aikaan tasapainoinen säädös, joka tasapaino näiden kantojen välillä. Sitten näistä neuvotteluista parlamentin näkökulmasta sanottakoon, että olemme harjoittaneet erittäin hyvää yhteistyötä. Aina olemme koordinoineet omaa käsitystäni varusettelijoiden käsitysten kanssa. Näin ollen saamme aika hedelmällistä yhteistyötä aikaan. Varsinkin viime tapaamisessa me loimme yhteisen linjan kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Näinä kuukausina me olemme pystyneet käyneet kolmikantaneuvotteluja puheenjohtajavaltion kanssa. Sen kanssa me olemme käyneet rakentavaa keskustelua, jotta saimme aika realistisia ratkaisuja esitettyihin kysymyksiin. Tässä komissiokin on ollut mukana hankkeessa. Olemme samaa mieltä varjoesittelijöiden kanssa siinä, että olemme tehneet kompromissiesityksiä neuvostolle tärkeimmistä kysymyksistä. Tämä koskee varsinkin soveltamisalaan ja vastuuseen. Totta kai puheenjohtajavaltio Espanja on myös tarjonnut välttämätöntä mm, joustoa, että päästään eteenpäin neuvottelussa. Kuitenkin puheenjohtaja on todettava, että viimeaikaisimmat merkit neuvostosuunnalta eivät ole kovinkaan rauhoittavia. Siksi parlamentissa ollaan tavallaan meidän mielestämme menty askel taaksepäin, ainakin puoli askel. Neuvoston on nyt päästävä eteenpäin tänä iltana myös kolmikantaneuvottelussa. Meillä on uusia esityksiä siihen, niin että voidaan korjata vahingot ja saada aikaan myönteinen lopputulos. Kuitenkin tämän valossa pidän erittäin tärkeänä, että valiokunta antaa päättäväisen merkin niin, että voidaan tämä mietintö hyväksyä selkeällä enemmistöllä. Näin minä ja varjoesittelijät saamme vahvan toimeksiannon neuvotteluihin sen pohjalta sitten. Ja lopuksi kiitos tarkistuksista. Ne ovat rakentavia, olen niitä kollegan kanssa työstänyt. Jotkut vahvistavat ja selkeyttävät minun kantaani entisestään. Valitettavasti kaikki en ole pystynyt hyväksymään kuitenkaan. Tämä koskee varsinkin niihin, jotka liittyvät viimeaikaisimpaan esitykseeni neuvostolle, kuten että minun suullisesta ainakin numero 11. Jos haluan, että olisi asianmukaista, ettei niitä oteta mukaan, koska se olisi liiallista ja vaarana minun mielessäni olisi, että syntyy kuljettajien taholta äh, riskialtaista käyttäytymistä. Siksi minä voimme käydä keskustelua tänään ja äänestämme huomenna ja toivottavasti saamme vahvan perustan. Thank you very much, Mr. Kanchian. Kiitoksia. Sitten ST-ryhmästä Sarajani, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää edustaja Kanchania erinomaisesta yhteistyöstä. Se on ollut erittäin hyödyllistä. Tänään haluaisin täydentää kaikki tärkeimpiä seikkoja. Ja kollegani ovat matkustajan oikeuksia vieneet eteenpäin liikenteessä. liikenteessä tässä halutaan saada aikaan sopimus, ennen kaikkea soveltamisalasta. Me olemme sen puolesta, mitä hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä viime vuonna siinä, että yhdenmukaistetaan soveltamisala kaiken tyyppisessä kuljetuksessa riippumatta matkan pituudesta niin, että ei suljeta pois alueellisia tai paikallisia matkoja, jos ne ovat mukana jo muussa julkisessa sopimuksessa. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi mahdollistaa se, että ei suljeta pois alueellisia palveluita, jos ne ovat mukana kaupunkiliikenteessä ja esikaupunkiliikenteessä. Varsinkin jos ajatellaan ennakkomaksuja, niin olisi hyvä, että olisimme varovaisempia asennoitumassa, ettei tule petoksia, koska ennakkomaksut antavat mahdollisuuden sille, että ne voidaan välittömästi maksaa takaisin, eikä näin voida välttää petokset petoksissa voidaan joutua vaikeuksiin ennakkomaksujen kanssa. Joissakin jäsenvaltioissa on erilaisia vakuutusjärjestelmiä myös siviilivastuun osalta ja se on otettava huomioon. Siksi meidän täytyy täsmentää, että kun viitataan kansalliseen lainsäädäntöön asianomaiseen maahan, jossa onnettomuus on tapahtunut, 21 artikla liittyy tuen avun antamiseen yli kahden tunnin mittaiselle matkalle tai jos joudutaan peruuttamaan. Olisi hyvä, jos otettaisiin yli tunnin mittaisesta viivästyksestä eikä kahden tunnin viivästyksestä, niin että oltaisiin samalla tasolla muiden liikentämuotojen kanssa, kuten junan kanssa. Otettaisiin mahdollisuus mukaan palautuksen, jos on yli tunnin viivästyksestä tai saadaan kolmannes lipun hinnasta, jos menee yli kaksi tuntia. Totta kai, jos syy on linja auto 24 artikla, joka liittyy ilmoittamiseen ja valistamiseen oikeuksista, on oikein, että matkustajat saavat tietoa sopen, sovel, so, yhteensopimisesta muiden liikennemuotojen kanssa niin, että voidaan käyttää myös esimerkiksi liikennettä linja-autoliikenteen Sitten vammaisista. Pidän tarpeellisena, että annetaan mahdollisimman suuri suoja ja otettaisiin vuorokauden apu eikä kahden vuorokauden apujaksoa. Meidän täytyy taata näiden liikkuvuus myös vahinkojen sattuessa. Toisin sanoen otetaan huomioon myös vammaisten matkustajien tarpeet. Ei, ja meidän täytyy kaikki rakennuksiin liittyvät äh, esteet pois Kiitoksia puhemies. Thank you very much, Mrs. Meissner for... Kiitoksia, Meissner Alde. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin voin vain kiittää herra Kanchania tähän asti sitä neuvotteluista. Trilogissa ei ollut suinkaan yksinkertaista, emme ole vielä loppusuorallakaan. Ja tämä on varsin vaikea työ, näin olemme havainneet. Ja tässä on mukava kokemus tällainenkin, koska neuvosto ilmeisestikin on aika kovapäinen omilla, kovapäisesti omilla linjoillaan ja olemme tehneet useitakin kompromisseja ja olemme yrittäneet löytää jonkinlaisen linjan, josta voisimme sopia, sopia Mut oikeastaan tämä olisi pitänyt onnistua tänään, mutta se ei onnistunut ja toivottavasti tämä menee eteenpäin. Täällä on tullut paljon sanottua. Ensimmäisessä käsittelyssä oli laaja kannatus sille, mikä oli ensimmäisen käsittelyn sisältö. Pitkälti olemme tältä pohjalta jatkaneet ja voin sanoa, että, että Altella on sama linja kuin Kansonille. Me haluamme vahvistaa matkustajien oikeuksia, se on ratkaiseva asia, mutta samanaikaisesti täytyy myös nähdä, mikä on käytännöllistä ja mitä voidaan vaatia bussiyrittäjiltä semminkin, kun siinä on paljon pk-yrityksiä. Ja me haluamme, että tulevaisuudessakin ne voivat tarjota palvelujaan. Ja tämä oikeastaan oli meidän keskeinen ohjanuoramme näissä keskusteluissa. Mitä tässä soveltamisalaan tulee, edelleenkin on auki, että mihin tämä kuuluisi. Ja neuvosto haluaisi ottaa edelleenkin alueellisen liikenteen pois. Se voidaan ottaa pois, mutta jos se, jos se siis siihen yhdistetään esikaupunkiliikenne meidän mielestämme, mutta muilta osin sitä ei saa tehdä. Valitettavasti sopua ei ole vielä syntynyt. Mitä taas tulee ilmo- tiedottamiseen, Täällä tuli jo paljon sanottuakin, mutta nythän on niin, että, että täytyy muistaa myös vammaisten, vammaiset ihmiset ja tällainen informaatio täytyy olla selvällä paikalla näkyvissä ja niitä ei saa laiminlyödä. Korvauksista siinä on melkoinen vääntö vielä neuvoston kanssa, se jää nähtäväksi, mihin sitten siinä päädytään. Ja lopuksi voin sanoa, että niin näistä tarkistuksista me haluaisimme edellisen äänestyksen tarkistuksesta 40, jos se on mahdollista kahdessa osassa. Tämäpä sitten tässä noin meidän ryhmänne, ryhmämme puolelta. Kansan on tehnyt kuitenkin ansiokasta työtä. Me ja, tämä, ja, tämähän jatkuu. Tämä yhteinen rintama jatkuu. Thank you, Mrs. Meissner. Miss... Kiitoksia. Lichtenburger, vihreät. Kiitoksia, kiitoksia herra Kanchanille hänen tekemästään työstä ja sitoutumisestaan tälle asialle. Minä arvostan sitä, minä olen järkyttynyt. Rehellisesti on olen kauhistunut neuvoston kannasta. Nimittäin juuri kun ajattelemme vammaisia matkustajia, että, että, että, on, että siellä on niin, näinkin kova linja, siitä ei voida ymmärtää koska täällähän on sanottukin jo, että heille ei ole mitään myönteisiä muutoksia, jos tämä nyt menee äh, neuvoston linjan mukaisesti päätöksen, ja sitä ei todellakaan voida hyväksyä. Meillä on yleissopimus vammaisten perusoikeuksista, ja tämähän koskee tietenkin myös liikennesektoria. Sen täytyy koskea myös liikennesektoria ja lukemattomia ongelmia syntyy, jos lähdetään erottamaan alueellinen liikenne ja pitkän matkan liikenne toisistaan. Jo viime kerrallakin sanoin useaan otteeseen, alueellinen liikenne, se voi olla pitkä, se voi olla luonteeltaan jopa kansainvälistä liikennettä, ja eräissä jäsenmaissa tämä korvaa junaliikenteen ja taas toiselle ei ole mitään muita vaihtoehtoisia liikennemuotoja. Katso myös, että pitäisi löytää jonkinlainen kompromissin muoto, joka voisi olla vähän sen tyyppinen, että, että ainakin ö, ö, liikuntavammaisten oikeudet muistetaan ja tunnustetaan silloin, kun liikenneyritykset ovat jo kansallisissa puitteissa – soveltaneet adekvaatteja säädöksiä vammaisten kohdalla, liikuntavammaisten kohdalla. Ja toisekseen täytyy myös aikataulujen näkyvä sijainti on keskeinen asia. Että meidän täytyy onnistua tässä puolustamaan liikuntavammaisten oikeuksia ja meidän täytyy myös muistaa kaikkien vammaisten oikeus tiedonsaantiin. Tämä on kaikki silkkaa tekniikkaa, jota on olemassa ja käytettävissä, joka ei edes maksa maltaita. Tämä on, tässä on kysymys oikeudenmukaisesta, oikeudenmukaisuudesta ja me, meillä tulee olemaan yhä enemmän väestön ikääntyessä tällaisia, matkust- tällaisia matkustajia. Tämä täytyy muistaa. Enkä oikein enää ymmärrä, mit, mit, minkä, mit, tätä vastahankaa äh, neuvostossa osoitetaan tällaisia perusoikeuksia vastaan. Thank you. Uh, Mr. Bradbourne. Kiitos, Bradbourne. Uh, thank you, Chairman. Yes. Uh... Kiitos puheenjohtaja. No, kun alun perin täysin keskustelun, niin ihan varmasti muistan, että kun totesin, että no periaatteessa totta kai tämä hanke viedä eteenpäin esitystä on hyvää, mutta piru pilkussa – mutta kun katson tarkistuksia, niin edelleen piruja on paljon pilkuissa. Ja kun kommentoin aikaisemminkin tätä samaa, niin ei tässä nyt ole kyse kaltaisten asioiden kanssa, kun ajatellaan lentomatkustajien tai rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien kanssa. On kyse järjestöistä ja organisaatioista, jotka ovat aika suuria organisaatioita, palveluntarjoajia, on hyvä pitää mielessä totta kai, että linja-auto- ja bussialalla 85 prosenttia oikeastaan kaikki yrityksistä on PK-yrityksiä. Siksi minun mielestäni meidän täytyy olla suhteellisia tavassamme puuttua komission esitykseen tai neuvoston kantaan. Siksi nämä minun tekemäni tarkistukset ottavat esille osat, jotka minä pidän järkevänä tavalla ottaa huomioon se, mikä on toteutettavissa neuvoston kanssa. Sikäli minun mielestä meidän täytyy tarkkaan miettiä tarkistuksia, jotka oikeastaan peräkuluttavat ihan samaa, mitä on vaadittu suurten yritysten ja organisaatioidenkin kohdalla. No nyt haluaisin puhua muutamasta asiasta. Ensinnäkin ajatellen tämän soveltamisalaa. Nimittäin tässähän nyt käydään keskustelua siitä, minkä tyyppiset palvelut tulisivat tämän piiriin. Minä tuen toki ajatusta siitä, että meillä pitäisi olla sellainen ennakkolettomuus, että jäsenvaltiot eivät käytäisi tätä silloin, kun heillä on omia järjestelyjä olemassa paikallisessa, alueellisessa ja maaseutuliikenteessä varsinkin. Nimittäin siellä on kyse nimenomaan pienistä yrityksistä. Silloin on suurena vaarana, että jos tulee liikaa sääntelyä, niin loppujen lopuksi ei saada minkäänlaista palvelua, varsinkaan maaseutualueilla. Toiseksi liittyen korvauksiin ja tämän esityksen määräysesityksiin ennakkomaksuista ja niin edelleen. No, periaatteessa totta kai ihmisellä pitää olla oikeus korvauksiin, jos jokin menee pieleen. Jos palvelu perutaan, se viivästyy tai jotain. Mutta nyt ei ole kyse samoista asioista kuin ehkä muissa yhteyksissä, vaan erityisalasta liikenteen alalla. Minä olen erityisen huolestunut joidenkin tarkistusten kohdalla siitä, että tavallaan me ennakoimme asianmukaista prosessia. Tässä nyt puhun ennen kaikkea ennakkomaksuista, missä yleensä, jos on vakavista onnettomuuksista kyse, niin bussien tai linja-auto palveluiden kohdalla meillä on omat takuumme oikeusjärjestelmissä, niitä on kunnioitettava ja taata, että se toteutuu. Se poikkeaa tietenkin maasta toiseen, oikeusjärjestelmä toiseen. Lopuksi puheenjohtaja, haluaisin hiukkasen puhua liikuntavammaisista matkustajista. Jos joku nyt kuvittelee, että minä olen tässä vaatimassa vähemmän huomiota liikuntavammaisiin tai vammaisiin niin Haluaisin muistuttaa valiokunnalle, että kun rautatiepakettia solmimme, olin vahvasti sen puolesta, että puolustetaan liikuntavammaisia ja vammaisia niin, että heillä on käytössä näitä palveluita, mutta haluan jälleen valiokunnan kiinnittävän huomiota siihen, että täytyy olla realistinen. Realistinen siinä, mikä on toteutettavissa, mitä nämä pienet yritykset voivat tarjota. Joissakin tapauksissa itse asiassa voidaan edes ajatella kohtuulla, että yritykset ylipäätään voisivat taloudellisesti tätä tarjoamaan ja vielä pysymään pystyssä, jos pystytään, niin kannatan. Mutta meidän täytyy olla joustavampia, kun näitä kovin pieniä yrityksiä käsitellään, ettei tule ylimääräistä taakkaa, etteivät mene konkurssiin, koska se koskee silloin kaikkia matkustajia, pelkästään vammaisia, jos näitä palveluja haluaa käyttää, jos ei niitä enää ole tarjolla, koska sääntelytaakka on niin suuri. Kiitos. Thank you, Mr. Bradbury. Kiitoksia, Mr. Bradbury. Brad anteeksi. Niin, ajattelin tässä omaa Mrs. Jaeger for the... Lankoani. Komission edustaja. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Komission nimissä haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä kovasta työstä tässä tämän aiheen parissa. Komissio voi täysin yhtyä parlamentin ponnisteluihin suojellaksemme matkustajia heidän oikeuksiaan. Tämän illan trilogin pitäisi olla taas uusi, uusi tilaisuus päästä sopimukseen. Komissiollekin on hyvin tärkeää, että meillä on kaksi ehdotusta, toisaalta bussiliikenne ja toisaalta taas meriliikenne, ja ne pitäisi nähdä yhdessä ja näin voitaisiin sulkea se kuilu, joka meillä on olemassa, niin että pystyisimme kattamaan kaikki liikennesektorit, eh, mukaan luettuna ilma- ja raideliikenne. Katsomme, eh, odotamme oikeastaan tämän illan trilogineuvotteluja hyvinkin toiveikkaalla mielellä. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia. Edustaja Kanchian esitteli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan valtavasti kiittää näistä puheenvuoroista. Kuten aina, olivat kovin rakentavia ja tuli niin paljon esille asioita ja toivon, että kolmikantaneuvottelussa tänä illalla otetaan ne kaikki huomioon. Mutta se, mikä nyt pikkuisen nyt koski minua, koski ennen kaikkea viivästyksiä. Tsekiani puhui siitä, näistä myöhästymisistä. Totta kai meidän täytyy olla selvä, mikä on lähtöaikaa. Paluaikaa nyt ei ole sellainen, että siinä voidaan sen tarkemmin mitään lyödä lukkoon että kuljettajat voisivat jotenkin voittaa tätä myöhästymistä. Ehkä se nyt on hiukan hankalampi, mutta Tsarekärin puheenvuorosta voidaan sanoa, että kyllä me mielestämme olemme jo ottaneet huomioon kaiken, mitä hän tänään toi esille. Siksi minä uskon, mitä sitten Meissnerin puheenvuorosta voidaan sanoa, me olemme tästä jo pitkään puhuneet usean otteeseen näistä korvauksista. Emmeköhän ole samaa mieltä tarkistuksesta 40. Se voi jakaa kahteen osaan ihan mainiosti. Siinä varmasti on halukkuutta. Lichtenbergin puheenvuorosta, niin se on kyllä meidän tavoitteenamme ollut pääosin koska meillä on kädet sidottuja, ja me pysty puuttumaan näihin rakenteisiin, perusrakenteisiin eikä välineisiin sinällään. Se ei kuulu meidän työhömme. Näissä asioissa teemme, minkä pystymme tekemään. Emmeköhän me ole puuttuneet myös tällaisen yksittäislipun aiheeseen, jos se olisi yksinkertaisempaa kaikkien kannalta. Tästäkin ollaan aika kädet sidottuina, mutta oikean suuntaan ollaan menossa. Sitten Bradburnin puheenvuorossa sanoisin, että minä pyrin tässä korostamaan joitakin asioita. Oikeastaan me olemme pyrkineet löytämään hyvin tärkeän tasapainon, kun totesin alun perinkin ajatella niitä oikeuksia, mikä on meidän velvollisuutemme, ja sitten suhteessa siihen tasapainoon pk-yritysten kanssa. Emme halua ketään polvilleen panna. Ei ainakaan minä, eikä kukaan muukaan ole pyrkinyt. Ei tällaista halukkaita ole millään muotoa. Totta kai, jos jotain tasapainoa joskus horjutetaan, niin siinä horjuu kaikki osat. Yhteen osaan ei voi puuttua, koska toinenkin puoli saattaa muuttua. Jos ajatellaan kaupunkia ja kaupunkiliikennettä, ehkä alueellista liikennettä, sitten meillä on vielä säännöllinen liikenne ja sitten poikkeuksellinen liikenne, sisäinen liikenne ja niin edelleen, ja sitten vielä kansainvälinenkin. On erilaisia luokkia liikenteessä ja olemme pyrkineet huomioimaan se myös ajan näkökulmasta, niin, niin emme halua tässä olla nyt kallistumassa oikeuksien suuntaan, matkustajan oikeuksien suuntaan – vaan enemmänkin näiden PK-yritysten puoleen, jotka eivät välttämättä ole hyvin edustettuja, niin siinä oli kyllä aivan samaa mieltä, mutta minä olen kyllä rauhallisin mielin, että meidän täytyy korostaa ennen kaikkea kansalaisten oikeuksia, koska muu puoli on hoidettu. Tänä iltana meillä on tämä tärkeä kolmikantaneuvottelu tulossa ja minä toivon kovasti, että siellä saadaan aikaan sopimus. Ja meillä on vielä kuukausi aikaa ennen täysistuntoa heinäkuussa. Voidaan sitä vielä työstää, mutta minä toivoisin, että olisi hyvä, että huomenna ollaan saatu jo merkittävä vahva viesti valiokunnasta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kanchian. Kiitoksia, edustaja Kanchian. Toistan vielä, mitä sanoitte. Äänestetään siis huomenna, mutta toivottavasti pääsemme täysistuntokäsittelyyn heinäkuussa. Okay, next item. Seuraava kohta esityslistalla ovat siviililmailun onnettomuuksien vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy. olemme hieman etuajassa. Toki me voimme nyt tässä jatkaa, jos vain teille sopii. Merci, <clears throat> Merci monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan kiittää tekemistänne tarkistuksesta ja kiittää siitä, että ette tehneet niitä aivan niin paljon kuin Mathieu Crossin äh, mietintö. Niitähän tuli muutama sata tarkistusta. En nyt käsittele niitä yksitellen, vaan pikemminkin keskittyisin tämän tekstin pääkohtiin ja prioriteetteihin. Ja, äh, oikeastaan selittelisin hieman sitä, mikä kanta on näin johtopäätöksenä. Me olemme kaikki samaa mieltä suuntaviivoista ja päätavoitteista, joihin me pyrimme tällä direktiivillä. Me haluamme kaikki onnettomuustutkintaa, joka on tehokasta, jonka toteuttavat pätevät, tehokkaat virastot, jotka toimivat hyvin. Näin voitaisiin myös tukeutua verkostoihin, viranomaisten välillä. Ja näin voitaisiin sitten huomioida se, että meillä on eroavaisuuksia jäsenvaltioiden virastotyypeissä. Ja voitaisiin kuroa umpeen nämä aukot. Tiedot onnettomuustapauksista täytyy tut olla tutkittavissa Euroopan laajuisesti niin, että ei käy niin, että, että pienet tapahtumat eri puolilla johtavat sitten suuronnettomuuteen jossakin vaiheessa. Pikkuhiljaa näin voitaisiin parantaa äh, ilmailun turvallisuutta. Tämä luonnollisestikin äh, on asia, jota me emme voi evätä kansalaisiltamme. Äh, tarkistuksessa 68, jota minä tuen, on oikeastaan mieltä vain niin, että siihen otetaan huomioon myös tämä tapahtumakuvaus tai onnettomuustutkinnan tilannekuvaus. Meillähän on vuodelta 2003 direktiivi, joka on soveltuvin oikeastaan tässä siviiliilmailun kyseessä ollessa, mutta me emme voi jäädä odottelemaan sitä, että komissio tekee uuden ehdotuksen ja siitä sitten neuvotellaan ja se sitten siirretään kansalliseen lainsäädäntöön kun kuitenkin tavoitteena on analysoida Euroopan laajuisesti näitä tapahtumia. Voisitteko pienen hetken odotella. Nyt, hyvät kollegat, täällä salissa on paljon taustamelua. Ihmiset liikehtivät ja juttelevat. Jos teidän täytyy keskustella, se sopii kyllä, mutta salin ulkopuolella. Me haluamme antaa esittelijälle puheenvuoron ja kollegoille mahdollisuuden kuunnella. Jos teidän täytyy mutista ja pulista, niin menkääpä salin ulkopuolelle. Olkaa hyvä, edustaja. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti havaitsit, että minun ääneni on hieman käheä. Meillä on vastuu tarttua tilaisuuteen tämän asetuksen muodossa ja vaatia sitä, että me saamme analysoiduksi Euroopan tasolla nämä tiedot. Sitten tuki uhreille ja heidän läheisilleen. Tässäkin vallitsee konsensus, konsensus nähdessä, nähdäkseni. Tämä asetus mahdollistaa sen, että voimme vahvistaa tukea, jota tarjotaan uhreille onnettomuustapauksissa ja heidän läheisilleen edustaja Alvarez haluaisi, että listat äh, uhreista olisivat äh, varhaisemmassa vaiheessa jo käytettävissään. Täällä on ehdotettu Tikaun toimesta puolta tuntia. Sitten on ehdotus 153 äh, ja 4, kaksi tuntia. Minä säilyttäisin yhden tunnin määräajan. Se vaikuttaa minusta järkevältä. Ja tältä pohjalta sitten voitaisiin kerätä kokemuksia kentältä. Sitten il, äh, lentoturvallisuusvirasto ja sen kokemukset, se, olisi, se määritellään jonkinlaiseksi neuvoa antavaksi toimijaksi näissä säädösteksteissä ja se osallistuu tutkimuksiin. Minä en voi tukea 114 tarkistusta ja 115 tarkistusta, 116 tarkistusta tikalta. Niin ikään on tehty paljon tarkistuksia, jotka koskevat määritelmää. Meillähän on kansainvälistä lainsäädäntöä koskien lentoonnettomuuksia. Ja tässä lainsäädännön liitteessä, ICA on liitteessä, äh, on määritelty viranomaiset, jotka toimivat. Muutoin tästä syntyy kyllä sekannusta. jos jäsenvaltiot ovat mukana, tietty määritelmä tarkoittaa tiettyä asiaa, muutoin tätä määritelmää ei pitäisi käyttää. Jos poiketaan tästä kansainvälisesti hyväksytystä määritelmästä, joka löytyy liitteestä 13, eh, meillä on lukuisia tarkistuksia, muun muassa 170 Marineskulta, De Grandesilta, 72 Lightfristiltä ja niin edelleen. Lichtenbergin tarkistus, Tikaun tarkastus, tarkistus ja 132 Van Dalenilta. Sitten kun tehdään tutkimus, juridinen tutkimus onnettomuudesta. Tähän liittyy hyvin arkaluontoinen kysymys. Eli tähän varmasti liittyy kaikista eniten ongelmia niin, että neuvoston kanssa löydettäisiin yhteinen kanta. Varsinkin kun tarkistukset ovat päinvastaisia kuin neuvoston kanta. Ne korostavat sitä, että turvallisuustutkimuksessa on huomioitava myös juridiset näkökohdat. Tässä täytyy määritellä Euroopan tasolla säännöt, sen suhteen, mitä voidaan luovuttaa oikeuden käyttöön, tutkinnan käyttöön ja toisaalta mitä tietoja säilytetään luottamuksellisena salaisina. Jäsenvaltioiden täytyy sitten määritellä omassa käytännössään, miten tässä toimitaan. Meillä on 124 ja 126 tarkistukset muun muassa tästä aiheesta. 130-131 oikeastaan poistavat koko kohdan ja ne eivät määrittele sitä, että minkälaisia tietoja voidaan välittää. Ja tämä luo epävarmuutta. Sitten 139 tarkistus. Siinä viitataan videonauhoituksiin artiklassa 16. Ymmärrän tämän menettelyn kun ajatellaan, että lentäjät eivät halua minkälaisia nautustoimia työpaikalleen, mutta voi olla, että jatkossa näin, näin jossakin vaiheessa tapahtuisi. Et minkälaista suojaa kuitenkaan tällaisille nauhoituksille ei ole tarjolla. Eli jo tällä hetkellä tämä termi kenties tässä tulee käytettäväksi. Sitten 143-144 tarkistukset, niitäkään en puolla. Äh, siinä on kyse uhrien omaisuudesta, jäämistöstä. Ne oikeastaan kuuluvat poliisin äh, tehtäväalaan ja oikeusviranomaisten tehtäväalaan, eikä ole asianmukaista ottaa tätä määräystä käyttöön tässä vaiheessa. Espanja puheenjohtajavaltiona on viime viikkona osoittanut halua päästä ensimmäisen käsittelyn äh, tulokseen ja tästä tietenkin olen tyytyväinen. Meillä on ollut tulossa kesäkuussa kolmikantaneuvotteluja. Toivottavasti niissä päästään ty- toivotun tulokseen. Kun ajatellaan suhteita äh, tuomioistuimiin, niin tämä on yksi hyvin tärkeistä kysymyksistä. Jäsenvaltioiden tutkintatoimet äh, vaihtelevat kovasti, eroavaisuuksia on. Äh, joskus tietoja eivät saa tuomioistuimetkään, oikeusviranomaiset käyttöönsä tietyissä jäsenvaltioissa. Varmasti kaikki osapuolet joutuvat tekemään myönnytyksiä, jos sopimukseen halutaan päästä. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita äh, ei ole äh, laillista, että toisen jäsenvaltion äh, oikeusviranomaiset saavat käyttöönsä näitä tietoja automaattisesti. Kuitenkin tiettyä avoimuutta aiheessa on ollut havaittavissa viime aikoina ja toivon, että jäsenvaltiot kehittävät kehittävät suhtautumistaan tässä asiassa niin, että Euroopan tason toiminta näyttäytyy heidänkin silmissään välttämättömänä niin, että voimme suojella kansalaisiamme. Kiitoksia ja odotan innolla kommenttianne. Thank you very much. Mr. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi on onniteltava rouva esittelijää. Hän on todellakin tehnyt enimmäistä työtä ammattitaitoisesti. Ei ole paljon nokan koputtamista tässä. Olemme tehneet vain viisi tarkistusta ja kaikesta on oikeastaan sovittukin pääosin. Meillä on kompromissitarkistuksia odotustamme mukaisesti. Sen verran kommentoisin 22 artiklasta kun on kyse uhrien omaisen antavasta tiedosta. Mielestäni tätä asiakirjaa pitää käyttää siihen, että käsiteltäisiin onnettomuuksia ja turvallisuutta. Tässä on kyse jostain muusta. Aina on vaarana, että tämän tyyppisiä tietoja käytettäisiin muihin tarkoituksiin. Ajattelen tässä lentoliikennettä alaa, joka voi käyttää sitä omiin tarkoituksista jotain sellaista. Olemme huolissamme siitä, että näitä käytettäisiin väärin, siksi vastustamme tätä tarkistusta, mutta tämä ei ole enemmän, vaan erittäin hyvä ja me tuemme tätä työtä, jota Rove Sitran on tehnyt. Miten to... Thank you, Mrs. Lichtenberger. Ja herzlichen Dank auch... Kiitoksia. Kiitän esittelijää hänen avoimuudestaan näissä neuvotteluissa, joissa puhuttiin eri kohdista, jos me yritimme saada konsensuksen aikaan. Tiedän, että, että vastahankaa löytyy neuvostosta, mutta sitä en taas ymmärrä monissakaan kohdissa, minkä, millä perusteella tämä vastahanka siellä syntyy. Totta kai aina voidaan kysyä, että missä on päällekkäisyyksiä rikosten seuraamusten selvittämisessä, mutta tämä ei saa olla mikään argumentti, jolla e- estetään ennaltaehkäisen strategian laatiminen. Kyllä parlamentti, parlamentilla on oikeus ja velvollisuuskin selvittää, että me saamme vaatimuksemme läpi se on ennaltaehkäisy, jos aina varsinaisessa merkityksessä me tarvitsemme sitä, jotta tämä valtava kilpailupaine lentoliikenteessä saataisiin jollakin tavalla selvitettyä niin, että voitaisiin välttää onnettomuudet. Ja tähän kuuluu yksinkertaisesti optimaalinen suoja näille whistleblowerille, jos ei enää hyvää tietoa saada näistä piireistä, jotka ovat lähellä tapahtumien ydintä, niin silloin me jäämme äh, teorian tasolle ja ennaltaehkäisy jää puolitiehen. Näin on ollenkin hyvin tärkeää, että me pidämme kiinni vaatimuksistamme tässä. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia, edustaja Foster. Uh, thank you, Chairman. Yes, first of all, I'd like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Rova de Verakkia tapaamisten järjestämisestä valiokuntakokousten lisäksi ja kaikesta siitä työstä, mitä hän on tämän tiimoilta tehnyt. No totta kai tässä on ihan valtavasti tarkistuksia, eikä minun aikomukseni ole käsitellä kaikkia. Kuitenkin haluaisin mennä joihinkin seikkoihin, jotka otin esille jo alustavassa keskustelussamme. Ja minulla omat huoleni on, missä on oltava myös hyvin huolellinen ja varovainen, kun tämä on kovin tekninen asetus ja se täytyy kirjoittaa niin, että se tunnustetaan kansainvälisesti siitä huolimatta. Ilmiselvästi tässä on tullut esille asioita komission puoleltakin, ja niistä on pitkä valiokunnassa keskusteltu, jotka ovat poliittisempia luonteeltaan, ja se on varmasti mennyt perille hyvin. Eli jos ajatellaan, mitä me tässä ajamme takaa, niin että voidaan tiedota paremmin omaisille, kun on onnettomuuksia, niin kai tämä on itsestään selvää ja se kuuluu liikenteen harjoittajille ja muillekin organisaatioille, että otetaan omaisin yhteyttä. Heillä on oikeus tietoon mahdollisimman nopeasti. Varmasti olemme myös samaa mieltä siitä, mikä rooli on ESL. Aivan selvästi, kun se on kuitenkin sertifiointielin, niin totta kai sillä on oma roolinsa ja siitä on aika laaja yhteisymmärrys, että neuvontava rooli olisi asianmukainen ja kukaanpa tästä nyt on eri mieltä. Selvästi esille on tullut asia, josta meillä on toki erimielisyyttä ja tarvitaan selkeyttä, on tämä oikeudellinen prosessi, miten se toimii. Meidän puheenjohtaja tausta on sellainen, että meillä on kuolin syy tutkia. Se ei välttämättä koske kaikkia ystäviä muissa Euroopan valtioissa – hän ei osoittele sormella syyllisiä. Eli eh, oikeuslaitos välttämättä tulee oikein tulee mukaan sen. että Rova, de Verac totesi, että meillä on erilaisia tapoja katsoa oikeuslaitoksen roolia. Se pitäisi pohtia tarkkaan. En usko, että kukaan on eri mieltä siitä, että jos kerran alusta alkaen on selvää, että on kyse onnettomuudesta, tai jos on kyse siis terrori-iskusta tai törkeästä huolimattomuudesta, niin aivan selvää on, että totta kai oikeuslaitos olisi varhaisemmin mukana, koska se on niin ilmiselvä ollut asianomaisille onnettomuuden tutkijoille, mutta niin kovin usein onnettomuuksissa on tapahtumaketju, vie ehkä pitkään, jopa vuosia, tai ehkä ei koskaan päästä asian juurina ytimiin. Siksi, vaikkakin olen jotakuinkin samaa mieltä, niin on käsittääkseni hyvä miettiä tarkkaan sanamuotoa, kun tämä lyödään lukkoon. Yleisesti ottaen totta kai haluamme olla syyttämättä ketään ennen kuin saadaan selville. Tämä, kuitenkin monissa onnettomuuksissa on näin tehty jo 60 vuotta ikaossa ja kansainvälisesti, ja näin sen täytyy jatkuakin itsestään selvästi. Emme halua, että ruvetaan sorkkimaan onnettomuuden tutkijoiden työtä, koska he ovat varmasti pelastaneet monta henkiä ja varmasti ovat hyvin ammattitaitoisia. No tarkistuksista sitten. Siellä on myös suullinen tarkistus, joka liittyy siihen, että annetaan enemmän turvatietoja liikenteen harjoittajille. Mielestäni tämä on kuitenkin jo hoidettu, kun meillä on musta lista. Varmasti sitä rukataan jossain vaiheessa, mutta tietoa on käytettävissä, jos valiokuntakomissio, neuvosto on sitä mieltä, että meidän pitäisi sitä myös vilauttaa laajemmin, niin mikä siinä. Sitten vielä kysymys puheenjohtaja ennen johtopäätöksen. Jos ajatellaan verkkoa, varmasti olemme samaa mieltä verkosta. Meillä on ammattiväkeä alalla kautta Euroopan käsittelemässä näitä asioita. Olisi hyvä kerätä kokoon asiantuntijuutta ja, ja se on mielestäni itsestään selvää. Mutta sitten muutama kysymys tuli esille, tai oikeastaan esitettiin komissiolle. Ensinnäkin budjettikohta – jos meillä on budjettikohta, niin sitten tarvitaan myös järkevää toteuttamista. Sitten tulevien vuosien työohjelma. Haluaisin tietää tarkkaan, mitä juttuja sinne tulee. Ykkösen yksityiskohtaisemmin, miten verkko toimisi. En halua lisää virkavaltaisuutta, joka vai, paisuu entisestään. Siksi mielestäni tässä hyvä kysymys komissiolle. Lopuksi vielä Haluaisin vielä kiittää Ruva de Verakia, että kolmikanta neuvotteluja on nyt tulossa. Voimme niitä tarkastella sitten aikanaan. Haluaisin kuitenkin sanoa sen, että selvittää, miten neuvosto toimii. Olemme vasta saaneet tietoa oman ryhmäni puolestaan. Tykkäsimme siitä, miten neuvosto oli tätä asetusta muokanneet. Se olisi aika hyvä mielestäni. Totta kai siihen voidaan jotain lisätä tai korostaa valiokunnan jäljiltä, mutta emme tiedä, ovatko he tuossa kappaleita tarkistaneet, mutta ainakin artikloja. Ja me tuemme neuvoston tapaa käsitellä asetusta ainakin, kuten se oli pari viikkoa sitten. Lopuksi jatkuvasta raportoinnista, ei tapahtumien raportoinnista. Olemme samaa mieltä, että tässä on tullut kysymysmerkkiä esille tästä teknisestä asetuksesta. Ehkä voitaisiin miettiä tätä raportointia, joka sekin liittyy onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Ehkä voitaisiin päästä vapaaehtoisempaan raportointiin, kuten meillä on ollut jo parikymmentä vuotta yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaikka meillä onkin jotain pakollistakin kautta Euroopan tulossa. Jo muistaakseni se syntyi 2002. Eiköhän tältä pohjalta päästä eteenpäin. Kaikki kaikkiaan siis tässä oli kysymys komissiolle ja toivottavasti jotain jälkeä syntyy kolmikantaneuvottelussa. Kiitos vielä esittele hänen tekemästään työstä. Thank you, Mr. De Grandes. Kiitos, De Grandes Pascual. Sí, gracias, señor presidente. Vaya por delante. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin aivan aluksi pilpittyvät kiitokset Rouva de Verakkille. Mielestäni hänen kantansa on tasapainoinen, ansiokas ja näin mietintö saa menestyksekkään päätöksen Espanjan puheenjohtajakaudella, vaikkakin en nyt välttämättä, välttämättä halua, että sen kaudella sitä nyt saatetaankaan päätökseen. Mutta meillä on tehty viisi tarkistusta, ja ne ovat nyt muodostuneet kahdeksi. Käyn läpi ne lyhyesti. Ensinnäkin seuraavaan liittyen tässä on nyt kyse yhteisestä halusta julkaista uhrien luettelua luettelo. Nyt halutaan tietää milloin, halutaan aikataulu, mutta itse asiasta. Mutta on toinenkin velvollisuus minun mielestäni. Kun ajatellaan ajan kulkua, että uhrien perheet vaativat ei pelkästään sitä, että saavat tietoonsa perheenjäsenensä nimet, jos ovat mukana onnettomuussa, jos on vain yksittäiset yksilöinnit, tunnistamiset voi nyt meillä on keinoja olemassa, että että voidaan virheellisestikin äh, yksilöidä kaikki uurit. Nyt voidaan DNAn kautta yksilöidä ehkä nopeamminkin ja enemmän ja aivan äh, kiistatta. Meillä on Espanjassa tästä vakavia tapauksia ollut, että siellä jopa tuomittiin väärin perustein kenraali mukaan huolimattomuuden vuoksi. Tällaista oikeuskäytäntöä on syntynyt. Sitten toinen osa tarkistuksista, siis niitä on kolme, mutta ne ovat nyt yhdessä. Ne liittyvät määritelmiin. Pitää paikkansa, että tämä käsite syy on käytössä myös siviiliilmailussa ja ikä on käytössä, mutta totta kai se kehittyy myös, kun ajat muuttuvat. Jos ajatellaan myös liikenteenharjoittajia tai pilotteja, teknikot, niin totta kai meidän täytyy tehdä ero teknisen tutkinnan ja oikeudellisen tutkinnan välillä. Se on selkeä ero. Siinä selvitetään, mitkä ovat sitten siviili- ja rikosoikeudelliset vastuudet. Mutta syy, sana ei ole kovin neutraali, se on aika ratkaiseva, koska se tavallaan syyllistää tiettyä käytetämistapaa. Juristit Espanjassa muistavat tämän vanhan doktriinin, jota on esitetty objektiivisesta vastuusta. En versira likita latinaksi. Mikä, siis mikä on syyn syy ja aiheuttajan syy? Kaiken lisäksi tämä liittyy siihen määritelmäänkin osoittaa, mikä on siviili- tai rikosoikeudellinen vastuu, jos vastuuta on. Siksi minun mielestäni täytyy määritellä ne tekijät, jotka liittyvät tekniseen tietoon. Ja sitten nähdään, päättävätkö oikeusviranomaiset, että on olemassa syytä tai ei. He voivat sitten päättää vastuun, onko se siviili- vai rikosoikeudellista, mutta ainakin on, että teknisen tietoon tulee syy. Siinä jo lyödään lukkoon asioita etukäteen. Jos ajatellaan, mitä tämä merkitsee, että on olemassa vastuuta siviilit oikeus, rikosoikeudellisesti, se, että on huono omatunto siitä, että jotain voi tapahtua, ja sitten nämä tapahtumat toteutuvat. Ja siksi esittely on tehnyt hyvin selväksi sen, että täytyy turvallisuus- ja teknisen tutkinnan tekijät pitää erillä nimenomaan oikeudellisesta tutkinnasta, jotka johtavat vastuuseen oikeudellisesti. Niitä ei voida panna yhteen syssyyn. Ei se ole mitenkään neutraali, se on olennaista oikeudellisesti ajatellen ja se, miten ICAOkin on joutunut näitä määritelmiään muuttamaan, koska nimenomaan näitä asioita täytyy muuttaa niin, että saadaan suuremmat takuut uhreille ja myös oikeusyksilöille, oikeusalaisille, koska he kärsivät näistä vahingoista. Ja valitettavasti näillä on usein jopa suuren mittaluokan vaikutukset. Thank you, Mr. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Notre rapporteur. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästä työstä. Tässä on oikeastaan kolme seikkaa, joita me korostimme. Ne ovat pitkälti mukana tässä mietinnössä, joka huomioi sen, että täytyy suhtautua hyvin tarkalla korvalla toisaalta ja hyvin ammattimaisesti alusta lähtien niin, että saadaan luotettavia tietoja. Luotettavuus on aivan keskeinen tekijä. Ei varmaankaan ole ydinkysymys, saadaanko lista tunnin kuluttua, kahden tunnin vai puolen tunnin kuluttua, vaan ydinkysymys on se, että lista on luotettava, tieto on luotettava ja tämä keskustelu käydään myös kilpailun olosuhteissa – varmasti on taloudellisia intressejä ja kilpailuintressejä, jotka myöskin vaikuttavat tähän pohdintaan. Toisaalta sitten taas ne jännitteet, jotka vallitsevat toisaalta oikeudellisen näkökulman ja toisaalta teknisen asiantuntijoiden välillä, on heitä, jotka pyrkivät löytämään ratkaisun olemassa olevaan tilanteeseen. Teknistä tietoa siis, tämä on aivan keskeistä ja sitten oikeudelliset eh, seikat ovat aina vasta toissijaisia. Minusta teknisten seikkojen täytyy aina olla ensisijaisia. Se nyt tällä pitkälti eh, taataan. Ja luonnollisesti tekniset seikat täytyy aina eh, sopeuttaa kansainväliseen ympäristöön. Toimintaympäristöhän on kansainvälinen luonteeltaan. Tässäkin tekstit voivat tulevaisuudessa tulla sitten taas muutettaviksi. Meillähän on kansainvälinen eh, sopimus. Eh, toistaiseksi lähestymistapa on oikea, mutta ei pidä mennä siihen suuntaan, että olemassa olevat yleissopimukset, yhteistyösopimukset, eh, etteikö niitä voitaisi millään tavalla parantaa jatkossa. Työtä on tehtävä myös ennaltaehkäisyn eteen. Sitä pitäisi korostaa vielä enemmän. Välttämättä onnettomuuden tutkinta ei johda siihen, että tekninen tilanne paranee. Eh, toki jos näin käy, niin se on hyvä, mutta ennaltaehkäisyn näkökulma täytyy muistaa. Joskus syntyy sekannusta sen suhteen, kuka on, on toimija, palvelun tuottaja ja toisaalta taas tämä tekninen asiantuntija. Tällaiset sekannusmahdollisuudet täytyy välttää. Monissakin maissa onnettomuuden jälkeen perustetaan parlamentaarisia, parlamentaarisia toimikuntia, selvittelytoimikuntia, toimikuntia aina ne eivät ole kovinkaan tehokkaita toiminnassaan. Meidän lähestymistapaamme on hyvä. Siinä täytyy säilyttää tekninen väritys ja minusta tämä on yleisesti onnistunut hyvin tästä näkökulmasta. Thank you much. Sri Lanka drawing. Ja, dank u wel, voorzitter. En mijn excuses voor het feit dat ik Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että en ollut kuuntelemassa tätä alkupuheenvuoroa. Varjoesittelijät eivät muutenkaan aina pysty olevan paikalle. Tässä on kyseessä sellainen asia, jossa olemme pitkälti yhtä mieltä. Esittelijän proseduuri saa kyllä meidän tukemme ja hänen prioriteettinsa ja, ja kollega Grosjo mainitsi niitä asioita, jotka meidänkin ryhmämme voi hyväksyä. Tärkeää on kuitenkin on, että tämä tutkimus, tutkinta hoituu, että tuloksia tulee, että asteittain päästään eurooppalaiseen järjestelyihin, eurooppalaiseen järjestelyyn ja että aivan erityisesti oikeuslaitoksen, että luottamukselliset tiedot pysyvät oikeuslaitoksen käsissä. Eikä meidän tässä varmasti tarvitse lähteä liian suuriin myönnytyksiin muiden, muihin jäsenvaltioiden nähden. Sitten tämä tietokanta. Mehän haluamme päästä eurooppalaiseen järjestelmään, se on meidän tavoitteemme. Ja näin ollen me voimme tukea tätäkin kohtaa ja tässä, että eiköhän tämä riittää. Linja on kuitenkin sama. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tässä tarvitse paljon sanoa, koska oikeastaan edelliset puhujat mainitsivat jo minunkin tärkeät asiat. Ja Alten mielestä on kuitenkin ratkaisevaa, että näemme, millä tavalla ne onnettomuudet, joita lentoliikkeessä tapahtuu, että ne että ne selvitetään niin, että saadaan syy selville, niin että se voidaan estää seuraavalla kerralla. Tämähän on juuri se villakoiran ydin, josta on kysymys. Siksi onkin niin tärkeää toimia herkin korvin ja että meidän pitää myös mahdollistaa se, että asianosaiset voivat myös puhua asioista joutumatta alaisiksi. Ensinnäkin täytyy selvittää mikä on ollut onnettomuuden syy, ja sitten katsotaan, niin onko joku syyllinen. Ne ovat kaksi erillistä tapahtumaa. Se on hyvin tärkeää, koska muussa tapauksessa emme pääse asiassa eteenpäin. Ja tämän äh, esittelijäkin on ottanut hyvin esille mietinnössään, siksi me tuemme tätä mietintöä täysin. Äh, herra Kacin jo mainitsi tämän yhden kohdan, mitä on 22, jossa sitten tämä tietosuoja aiheuttaa ehkä erilaisia käsityksiä, mutta muilta osin tämä äh, konsepti on oikein hyvä ja me haluamme, että lentoliikenteessä, lentoliikenteessä tulevaisuudessa ei tapahdu onnettomuuksia. Kiitoksia. Ennen kuin annamme komissiolle puheenvuoron, niin voisin lisätä muutaman sanan sen itse. Kun aloimme tämän työn, tuli esille vakavia huolia liittyen onnettomuustutkinnan riippumattomuuteen – ja se, minkälainen tämä rooli olisi tutkimuksessa. Esittelijä on nyt suhtautunut tähän niin, että tutkinta viranomaisten roolin tulee olla riippumaton. Normaalissa onnettomuustilanteessa – Äh, ICAON määritelmien mukaisesti. Äh, tutkija ei voi toimia samanaikaisesti sekä tutkijana että sääntelijänä. Toinen seikka, jonka halusin nostaa esille, on se aikajakso, joka on käytössä, kun uhrin omaisiin otetaan yhteyttä. Olisin taipuvainen edustaja Grossin kannalle. Minä haluan luotettavan listan, en kiireessä väsättyä listaa, joka voi olla virheellinen. Joissain tarkistuksissa edustajat vaativat, että 30 minuutin sisällä laaditaan kattava lista, lopullinen lista. Tunnin aikaraja siitä kiinni pitäminen lopullisen listan aikaansaamiseksi on kyllä jonkinlainen katastrofin resepti. Tämä aiheuttaa varmasti monenmoista painetta ja tuskastumista. Eikö parempi on se, että se olisi se, että saadaan oikeassa oleva lista, kuin että lista saadaan mahdollisimman nopeasti. Sitten 20 neljän äh, tunnin äh, aikajanalla toimivat äh, ihmiset, siis ympäri vuorokauden toimivat ihmiset totta kai haluavat mahdollisimman nopeasti listan. Mutta jotta lista saadaan aikaiseksi ja voidaan informoida uhrien omaisia, niin syntyy se skenaario, että sitten uutishaukat uutisoivat asian joka tapauksessa, oli lista täsmällinen tai ei. Minusta kaksi tuntia olisi jonkinlainen eh, riittävä aikaraja niin, että siinä nyt ehtisi laatia jonkinlaisen eh, asianmukaisen eh, täsmällisen listan, mutta se ei olisi kuitenkaan liian pitkä aika. Jos aikaa on vähemmän, niin silloin altistutaan virheille. Silloin Totta kai lentoyhtiöt ovat paineenalaisina, perheet, omaiset ovat paineenalaisina ja myös uutisväki. Ja sitten kolmanneksi tekninen seikka, joka liittyy ensimmäisen käsittelyn sopimuksiin. Arvostan sitä, että Espanja puheenjohtajavaltiona haluaa saada sopimuksen jo ensimmäisessä käsittelyssä. Mutta on kyllä tapauksia, joissa täytyy hieman vetää ohjaksista suitsia tiukemmalle ja todeta, että parlamentillekin on oma roolinsa. Tässä mietinnössä on kyllä sellaisia perustavanlaatuisia asioita, äh, joihin liittyy vielä ero sen suhteen, onko kyseessä parlamentti vai neuvosto. Minulla ei ole mitään vastalauseita sen suhteen, etteikö voitaisi edetä äänestykseen huomenna ja sitten täysistunnon istuntoon sen, sillä perusteella, että jo Espanjan puheenjohtajakaudella saataisiin sopimus kuitenkin kehotan teitä varovaisuuteen niin, että hinnalla millä hyvänsä pyritään ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, kun kuitenkin on olemassa selkeitä mielipideeroja. Esimerkiksi kun ajatellaan onnettomuustutkintaa ja toisaalta taas oikeusistuinten, tuomioistuinten roolia, ja neuvoston rooli on tässä aivan kriittisen tärkeä. Me olemme jossain määrin eri linjoilla. Kun ajatellaan menettelytapaa, niin tässäkin tarvitaan hyvää lainsäädäntöä, ei sellaista lainsäädäntöä, joka nyt sattuu sopimaan Espanjan aikatauluun puheenjohtajavaltiona ennen kesäkuun loppua. Joten kehottaisin teitä kyllä kunnioituksella esittelijä kohtaan pitämään tämä mielessä. Missä mielessä en halua harhauttaa teitä esittelijän roolissanne, nyt kun neuvottelette neuvoston kanssa. Ja en halua ennakoida sitä, mitä sitten parlamentti päättää huomenna ja myöhemmin täysistunnossa. Näin sanottuna seuraavaksi komission puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, herra Simpson, puheenjohtaja. Aluksi onnittelisin rouva de Verakkia hänen kovasta uurastuksestaan, erinomaisesta työstään tämän asian parissa. Me olemme aina saaneet hyvää, laadukkaita mietintöjä Roveden Verakkilä, kuten Mustalistan osaltakin mielestäni hän on nyt saanut aikaan erinomaista jälkeä. Te olette yksilöinyt tärkeimmät asiat mielestäni. Keskustelu osoittaa, että te olette selvästi osuneet tärkeimpiin kohtiin. Aika paljon on yksimielisyyttä komission esityksen ja parlamentin näkemysten kanssa. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että haluamme uuden aikaistaa nykyiset oikeudelliset puitteet, vahvistaa oikeudellista järjestystä ja vahvistaa Euroopan tasolla tämän alan sääntöjä, jotta olisimme tehokkaampia noin turvallisuuden näkökulmasta. Moni parlamentin jäsen on tämä maininnut. Meidän täytyy enemmän saada tietää onnettomuuksista, me niitä ennaltaehkäistä. Tämä on tietenkin asetuksen esittämisen taustallakin. Meillähän on direktiivi. Komission ajatuksena on saada aikaan asetus. Se on oikeudellisena säädöksenä vahvempi mennä eteenpäin. Sitten ottaisin esille lyhyesti muutamat seikat reagoin täällä tehtyihin huomioihin. Ensinnäkin verkostosta, turvallisuustutkintaviranomaisten verkosto. Meillä on Euroopassa riippumattomia viranomaisia, mutta nyt me haluamme, että meillä olisi myös verkosto komission esityksen mukaan. Olemme samaa mieltä Robert Verakin kanssa, että sen pitäisi olla vahva koordinoiva elin, ei vapaaehtoinen järjestelmä, jossa asianomaiset elimet tapaavat. Sellainen on olemassa nytkin. Me tarvitsemme enemmän. Me haluamme verkoston, jolla on vahva toimeksianto toimia se antaa lisäarvoa eurooppalaiselle turvallisuudelle. Verkosto voisi myös auttaa pienempiä jäsenvaltioita, joissa on vähemmän voimavaroja, lisätä niiden kapasiteettia. Siksi haluammekin tukea tarkoituksesta, jotta verkoston tehtävä kenttä selvitettäisiin paremmin, niin tälle saataisiin myös vuotuinen ohjelma. Emme halua virastoa, koska uskomme, että että sen pitää olla kevyt rakenteinen. Rouva Foster esitti kaksi kysymystä. Talousarvio. Rahoitusselvityksestä me olemme maininneet 0,6 miljoonaa euroa vuotusta työohjelman varten. Sen pitäisi olla riittävä. Mitä se sitten tekisi? Se saisi komissiolta tehtäväksi valmistella työtä vaihtomekanismeista voimavarojen jakamiseksi, koulutuksen koordinoimiseksi, turvamääräysten arvioimiseksi EU-tasolla ja avun antamiseksi komissiolle, mutta me korostamme kovasti, että tämä ei ole mikään virasto, yksi virasto lisää, vaan tässä vahvistetaan vain olemassa olevaa epävirallista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Verkosto ei korvaa kansallisia elimiä. Toiseksi, täällä tuli paljon esille kysymyksiä, jotka liittyvät toistuvaan raportointiin, ja tässä ehkä ollaan eri kannoilla. Tarkistukset perustuvat esitykseen, jota komissio on tehnyt. Haluamme paremmin hyödyntää tietoja tapahtumista, ja tämä olisi tehokasta onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Mielestäni se olisi hyvä lähestymistapa, koska näin pääsisimme eteenpäin. Me olemme sitä mieltä, tässä pitäisi nyt tehdä. Eikä pelkästään tapahtumaa, raportointia tehdä. Nyt sitä pitäisi muuttaa. Entäpä EASan rooli? Herra Simpson sen kuvaili hyvin. Haluamme EASan olevan mukana neuvoa antavana elimenä. Meidän täytyy selvä ero tutkinnan tutkintaan, onnettomuuden tutkintaan. Se ei tutki onnettomuuksia, mutta on hyvä, että EASL on käytössä näitä tietoja, koska se on vastuuviranomainen ilmoittamisesta. Siksi sen on syytä saada nämä tiedot puuttuakseen onnettomuusongelmiin, joita syntyy siis tutkinnan yhteydessä. Mutta se täytyy tehdä selväksi tekstissä. Määritellä velvoitukset, velvoitteet ja oikeudet, joita sillä on onnettomuuden sattuessa. Ei ole aikaa ryhtyä tulkitsemaan säädöksiä. Tarvitaan oikeusvarmuutta, kuten tarkistukset esittävätkin. Entäpä uhrit ja luettelot? No, tämä onkin äärettömän tärkeä ja arka kysymys. Siihen liittyy oikeudellisia kysymyksiä. Yleisesti ottaen neuvosto tukee komission esitystä niin, että mahdollisimman nopeasti saada viimeistään kahden tunnin sisällä – määräaika kysymys, no totta kai olemme sen puolesta mahdollisimman nopeasti tieto saataisiin, jos se on käytännössä mahdollista. Mielestäni lentoyhtiöllä on riittävästi tekniikkaa tämän toteuttamiseksi nopeamminkin. Se voi olla monimutkaisempaa edellyttää sitä Euroopan unionin ulkopuolisilta lentokentiltä tai lentoyhtiöltä, mutta on yhtä lailla tärkeää, kuten herra Simpson totesi, että saadaan tarkkalista, ettei synny hämmennystä. Tark kalista mahdollisimman nopeasti. Eiköhän tämä kaksi tuntia olisi mahdollisuuksien rajoissa kompromissiksi. Kuitenkin niin, että tarjotaan uhreille ja heidän omaisilleen riittävästi tukea. Olemme esittäneet, että olisi suunnitelma kansallisella tasolla. Se on tärkeää. Lopuksi, entäpä oikeuden ja tutkinnan välinen kytkös. Tässä törmätäänkin kaikkein arimpaan paikkaan tässä esityksessä. Se on kaikkein visaisin ongelma kolmikantaneuvotteluissa. Tässä on paljon teknisiä kysymyksiä, oikeudellisia, kuten Rova Foster ja herra Grandes Pascual hyvin selkeästi totesivat. Olemme sitä mieltä, että Onnettomuuksien tutkinnan ainoana tarkoituksena on ennaltaehkäistä eikä osoittaa sormella syyllisiä tai vastuullisia. Tutkinta pitäisi täysin pitää erillään muista menettelyistä. Mutta tässäpä on yksi kanto kaskessa, nimittäin tässä on kovin suuria eroja jäsenvaltioissa perustuslaillisessa järjestyksessä. Joissakin jäsenvaltioissa tutkintaviranomaiset saavat lainsäädännön perusteella näyttöjä, todistusaineistoja, joita tarvitaan tutkinnassa, käy äärimmäisen vaikeaksi tämän asetuksen myötä ruveta muuttumaan, muuttamaan oikeusviranomaisten ää, toimivaltaa tai tuomiovaltaa, koska tässä puututtaisiin vallanjakoon jäsenvaltioissa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että vaikkakin hyväksymme, että on rajoja perustuslaikien vuoksi, niin tutkintaviranomaiset saisivat käytössä kaikki välttämättömät välineet, jotta voivat ryhtyä tekniseen tutkintaan. Mukaan lukien myös se, että käytössä on kaikki se aineisto, joka edellyttää tapahtumien selvittämistä. Tämä liittyy myös tiedon vaihtoon. Toisin sanoen me uskomme, että Tästä muodostuu kaikkein vaikein kohta sovittelussa. Komissio tukee pyrkimystä päästä eteenpäin nopeasti. Tämä on tärkeä lainsäädäntö. Emme ole kyllä varmoja, että se on mahdollista. Haastetta siinä riittää, aikataulu on tiukka. me kuitenkin, katsotaan mikä on mahdollista. Haluaisin, että kuten herra Simpson totesi, saadaan loppujen lopuksi hyvää lainsäädäntöä. Me olemme valmiita suorittamaan oman osuutemme. Kuten totesin, tässä on paljon lähentymistä tapahtunut. Jossakin kohdin se on hankalampaa, mutta yhteispäätösmenettely menköön omaa rataansa ja niin saadaan hyvää lainsäädäntöä loppujen lopuksi. Jos se sitten saadaan nykyisen puheenjohtajakauden aikana vielä parempi, koska on hyvä, että vahvistetaan nykyistä järjestelmää mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Edustaja Deverak. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laadintaan ja jotka ovat parantaneet, koska katson, että olemme aika lailla päässeet konsensukseen monistakin asioista tämän iltapäivän aikana. Tarttuisin siihen, mitä Kasin ja Meissner totesivat läheisistä. Täällä on tarkistus 56, joka liittyy siihen, että taataan tietosuoja, henkilötietosuoja. Lichtenberger puhui siitä, että parlamentin kanta tässä on vallitseva. Haluaisin puhua teille puheenjohtaja, mutta kenties voin palata tähän vielä hetken kuluttua. Edustaja Foster puhui turvallisuustutkinnan ja toisaalta oikeudellisen tutkinnan välisistä yhteyksistä. Luonnollisesti tämä on herkin aihe tässä mietinnössä. Täytyy määritellä säännöt, jossa hyvin selkeästi määritellään se, mitä tietoja välitetään tuomioistuimelle, mitkä tiedot jäävät luottamuksellisiksi. Tämä on tarkistuksessa 40, artiklassa 40, ja tämä jää nähtäväksi sitten jakokeskusteluissa. Foster puhui myös verkoston käyttöönotosta. Komissiokin vastasi tähän. Silloin kun ensimmäisen työasiakirjan esittelin, niin totesin, että tämä ei ole mikään ylimääräinen taho, eli tarkoitus ei ole luoda lisäbyrokratiaa, vaan tarkoitus on hyödyntää sitä olemassa olevaa tehokkuutta, joka meillä on jo parhaiten toimivissa virastoissa käytössä. Maaliskuun lopussa on jo saatu asioita eteenpäin. Nyt palaisin siihen, mitä halusin puheenjohtajalle välittää. Lichtenberger äh, puhui siitä, että parlamentin kanta on tässä vallitseva. Mutta minun luonteessani, eikä varmaankaan varjoesitellyt luonteessa ole se, että me äh, jotenkin ylikorostaisimme parlamentin äh, roolia, vaan luonnollisestikin haluamme, äh, haluamme kunnioittaa sitä, mitä parlamentti kokonaisuutena tässä sanoo. Tärkeää on saada täsmällistä ja luotettavaa tietoa. Silloin kun perheet ovat todellakin tuskissaan, kun eivät vielä tiedä, koskeeko onnettomuus heidän läheistään vai ei. Me vierailimme Zaventemin lentokentällä Brysselissä ja halusimme tietoa paikan päältä. Kävi ilmi, että tunnin kuluessa saa kyllä luotettavan listan aikaiseksi. Toki voi näyttää turhalta äh, puuhastelulta, kun me täällä parlamentin äh, salissa pohdimme, onko se puoli tuntia, tunti vai kaksi tuntia tämä määräaika. Mutta joka tapauksessa siis tärkeää on, että saamme luotettavaa tietoa. Ennaltaehkäisy luonnollisesti on oleellista ja Euroopan tasolla tärkeää on myös äh, tietojen analysointi. Edustaja Kadraui totesi, että on tärkeää pitää erossa oikeudellinen tutkinta ja toisaalta taas onnettomuustutkinta. Tästä olen täysin samaa mieltä. Varmaan käsittelin tässä nyt aika lailla kaikki puheenvuorot. Kiitos. Thank you very, <clears throat> very much indeed. Kiitoksia, edustaja De Verak. Äänestyshän on huomenna, hyvät jäsenet. Ja joko heinäkuun tai syyskuun täysistuntoon tämä sitten tulisi. Vielä emme tiedä kumpi on lopullinen, mutta huomisen äänestyksen jälkeen on sitten mahdollisuus varjoesittelijöiden kanssa neuvotella tarpeellisella tavalla niin, että sitten neuvoston kanssa päästään asiassa etenemään. No niin, seuraava kohta esityslistalla tulisi olla Vlasakin mietintö kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormeista, mutta hän on paikalla vasta parinkymmenen minuutin kuluttua. Ovatko varjoesittelijät paikalla? Taitavat olla. Ehdottaisin, että voisimme edetä El Katrauin mietintöön, jos herra Kuhn olisi paikalla, hän on varjoesittelijä, ja jos Gatraoui on nyt valmis hyväksymään tämän muutoksen, niin voisimme kenties edetä siihen. Said, okay. Said, sopiko? So it's the, it's the commission's... Kyseessä on siis komission täytäntöönpanovallan käyttöön kohdistama valvonta. Kiitoksia puheenjohtaja Tämä on nyt yksi, vain yksi näistä aiheista, joita me niin, kauan, niin mukavasti, millä me tee budjetti sun muut. Mutta tämä on siitä huolimatta tärkeä asia, jota täytyy käsitellä, koska sehän vaikuttaa myös meidän päätöksiimme. Ei pelkästään silloin, kun lakeja on hyväksytty, vaan e, erityisesti täytäntöönpano on tärkeää. Haluaisin puhua hieman lyhyesti tästä taustahistoriasta ennen Lissabonin sopimuksen tuota, voimaantuloa. Puheenjohtaja pyytää hiljaisuutta. Vai kollegat, jotka haluatte lähteä, lähtekää lähtekää ää, äh, ää, äh, pienin kirjaimin, koska täällä on niin kova meteli. Lähtekää mahdollisimman hiljaisin ää, äh, jaloin ja mielellään kännykät hiljaisilla. No niin, jatketaan. Vielä vain lyhyesti tästä taustasta. äskettäin meillä oli vielä komitologian joka merkitsi sitä, että lainsäädäntömenettelyyn liittyi valvonta ja tietynlainen veto-oikeus tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että me pystyimme esittämään vastaväitteitä, vastalauseita silloin, kun komissio ylitti toimivaltuutensa, valtuutensa, niin kuin Marko Polo tapauksessa niin poispäin, mutta Lissabonin sopimuksen pohjalta on enää kaksi mahdollista menettelyä. Ja tavallaan muut ovat jääneet, tulee jääneet tarpeettomaksi, niin ovat uusia konsepteja. Ja tämä vanha menettely on nyt sellaisessa muodossa, että siinä puhutaan joko delegoidusta säädöksistä, ja 290 artikla Lissabonin sopimuksesta ja ja se on kutakuinkin sitä, mitä me eh, olemme kutsuneet aikaisemmin eh, valvontamenettelyä, joka, jossa parlamentilla on tietty veto Tämän lisäksi on tämä eh, valtuudet ja tämä on nyt se asia, josta on tässä keskustelussa kysymys. Se on 291 artikla Lissabonin sopimuksesta, joka koskee useitakin valiokuntia parlamentissa, jossa valiokunnat voivat laatia lausuntoja, joista yksi on oikeudellinen valiokunta Ratkaisu on nyt seuraava. Milloin jokin on delegoitu säädös ja milloin on kysymys täytäntöpanovaltuuksista. Tämä on niin tärkeää tietää, jotta ei aina uudelleen jouduta keskustelemaan tästä kysymyksestä. Tämä keskustelu koskee erityisesti niitä valiokuntia, jotka ovat mukana yhteispäätösmenettelyssä ensimmäistä kertaa, niin kuin maatalous, kauppa- ja kalastusvaliokunta. Mutta myös eräissä muissakin tapauksissa tilanne on sellainen, että aikaisemmin meillä ei ollut valvontamenettelyä, mutta nyt, var, nyt puhutaan, nämä kuuluvat delegoitujen säädösten äh, piiriin, ja tämä on sellainen asia, joka täytyy selvittää. Snel over naar uh, mijn rapport. Ik heb daarin de nadruk... Ja sitten itse mietintöön. Olen keskittynyt kahteen asiaan. Ensinnäkin tiedon saanti, joka on minusta tärkein asia. Se on ratkaiseva asia. Komissio sanoo, että Euroopan parlamentti saa säännöllisesti tietoa päätöksistä, joita, joita toimivaltaiset valiokunnat ovat tehneet. Tehän tiedätte, että on tehty useatkin valiokunnat tekevät työtä näissä, näissä asioissa. Minun lausunnossani keskitynyt siihen, että me tarvitsemme täydellistä tietoa. Näin ollen meidän täytyy saada tämä tieto samaan aikaan kuin jäsenmaat. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla samalla tasolla kuin jäsenvaltiot. Tänä päivänä komitologiamenettelyssä näin ei suinkaan ole asianlaita. Ja katson myös, että meillä on oikeus olla mahdollisesti mukana tarkkailijassa, äh, tarkkailijan asemassa näissä komiteoissa, niin kuin jäsenmaatkin ovat mukana äh, komiteoissa. En nyt kuitenkaan vaadi sitä, että, että tämä äh, toteutuisi aina. Se ei ole välttämättä pragmaattistakaan, mutta kuitenkin eräissä asioissa se voisi olla hyödyllistä. Ja ehkä mä voisin lähettää joskus virkamiehen paikalle hankkimaan suoraa tietoa minä vaadin, en vaadi tässä mitään lisää oikeuksia tai lisää valtaa, vaan vaadin vain sitä, että me saamme tietoa parlamentin suuntaan. Se on tietenkin parempi, myös, parempi asia myös avoimuuden kannalta. Silloin pystytään paremmin arvioimaan, että on, ylittääkö komissio toimivaltuutensa vai ei. Sehän on meidän toimivaltaamme kuuluva asia tässä menettelyssä. Tästä sukeutuu eräitä vaikeuksia, joita myös käsittelin mietinnössäni. Vaikeus on siirtymässä nykyisestä menettelystä Lissabonin jälkeiseen menettelyyn. Me nimittäin kehotamme komissiota hoitamaan nykyisen lainsäädännön, missä komitologiasta puhutaan, että se sopeutetaan uusiin, uuteen tilanteeseen Lissabonin sopimuksen pohjalta niin, että silloin kun komissio tekee lainsäädäntöä, niin sen täytyy aina selvittää e, myös ja sovittaa nykyinen lainsäädäntö nykyiseen menettelyyn ja katsoa, että mitä menettelyä sovelletaan kussakin laissa, kussakin säädöksessä. Ja komissio täytyy myös päättää, onko kysymys delegoidusta säädöksestä vai täytäntöönpanon toimivallasta ja komission esitys ei mene riittävän pitkälle, koska siinä sanotaan, että entinen valvontamenettely pysyy ennalleen ja ne kolme muuta menettelyä, äsken, joita äsken jotka mainitsin, että ne korvattaisiin näillä täytäntöönpano toimivaltuuksilla, jossa kuitenkin on ehkä vähemmänkin vaikutusvaltaa. Nämä neljä vanhaa kategoriaa, ei niitä nyt vaan yhtäkkiä voi saattaa yhteen uuteen kategoriaan Eh, jonka otsikko on täytäntöönpano toimivalta. Ja tämä täytyy selvittää tapauskohtaisesti ja komission täytyy tehdä asiasta adekvaatti ehdotus. Sitä odoteltaessa, kunnes komissio tämä eh, paperin esittää, niin minä kehotan tai vaadin, että parlamentti ja neuvosto, eh, parlamentilla ja neuvostolla täytyy olla tietynlainen veto-oikeus. Se on tällainen, äh, tässä tavallaan kutsu komission suuntaan. Minä kehotan teitä on pikaisesti tekemään tämän sopeutuksen Lissabonin sopimuksen äh, jälkeiseen tilanteeseen. Täällä on kollegoilta on tullut tarkistuksia, kun Norvat Tikao ja Senna. Tarkistukset äh, Rova Tikaolta, niistä katson, että eräät ovat tarpeettomia, kuten esimerkiksi 8 ja 9. Tässä Tsikau vaatii, että, että, päät, että komiteoiden päätökset pitäisi julkistaa. Tämä on jo Lissabonin sopimuksessa sanottu. Näin ollen se on oikeastaan tarpeeton. Päätökset näkyvät myös internetissä ja näin ollen äh, että julkistamista ei tarvitse erikseen vaatia. Sitten tarkistus 11, anteeksi 10. Tämä äh, koskenee enemmänkin meitä, muita valiokuntia, mutta ei niinkään meidän valiokuntaamme. Tarkistus 12. Chicago vaatii äh, erityisesti, että, että määritellään millä tavalla jäsenmaiden valtuuskunnat kootaan. Minusta meidän ei pidä ottaa kantaa tähän. Jäsenvaltioiden täytyy itse päättää ja niin ne voivat myös tehdä. Ja ne voivat itse määritellä valtuuskuntiensa kokoonpano. Tämä liittyy niihin kustannuksiin. Kussakin komiteassa saa olla vain neljä valtuutettua paikalla. Luulenkin, että on parempi, että me pidämme näppimme tästä erosta. 13 on ok, se vastaa kutakuinkin sitä, mitä minä olen äh, sanonut tarkistuksessani neljä. Sitten tarkistus 18, siitä olen valmis suulliseen tarkistukseen tai kompromissitarkistuksiin. Sitten tarkistukset, äh, joita kollega Ajala Sender on esittänyt, ensinnäkin tarkistus 11, se on pitkälti oman kolmoseni mukainen. Sitten 17 on hyvä ajatus. Äh, Ines vaatii 17 sitä, että parlamentin täytyisi voida seurata myös tilanteen kehitystä, myös asiakirjojen osalta. Joskushan me saamme aluksi ensimmäisen paperin, tekstiluonnoksen, sen jälkeen tekstiluonnosta viilata ja viilataan. Olisi ehkä järkevää, jos me saisimme nämä, nämä äh, saisimme seurata tätä tekstin viilausprosessia, emmekä vastaa sitä lopullista tekstiä, vaan haluamme nähdä, millä tavalla teksti elää. Tämä näin alkukommentiksi. Much Mr. Kuhn, PPE. Kuhne. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega esittelijällemme. Hän on tehnyt täsmällistä työtä. Tämä on hyvin vaikea asia jota täytyy käsitellä, mutta se on välttämätöntä, että me myös saamme siirrettyä Lissabonin sopimuksen täytäntöön. Ja tässä on kuitenkin annetaan uusia määritelmiä parlamentin oikeuksista. Ja meidän täytyy olla tässä tarkkana, niin, että vanha komitologimenettely ei, äh, ei koske pelkästään delikoituja säädöksiä ja toivottavasti äh, säädöksissä emme täysin vaille oikeuksia. Tämä on ratkaisevaa. Yksi on lainsäädäntöä ja lainsäädäntöä. Äh, lain siirtämistä komission suuntaan, joka sitten tulee taas takaisin meillekin, mutta näissä täytäntöönpanosäädöksissä meillä on liian vähän vaikutusvaltaa siihen, minkälaisia täytäntöönpanosäädöksiä meillä on ja millä, minkälaisia direktiivejä kehitetään ja siirretään jäsenvaltioiden suuntaan. Siksi onkin välttämätöntä, että että tämä aikaisempi komitologia komis, komitea, joka nykyään on jäsenmaiden ja komission elin, ja tästä meidän täytyy saada samanaikaisesti sama informaatio, jonka tämä komissiokin saa, jotta voimme vaikuttaa siihen. Ja olemme tässä samaa mieltä teidän kanssanne. Ja voi olla jopa välttämätöntä, että parlamentaarikot saavat tarkkailijan aseman tuossa elimessä. Joskus on välttämätöntä, että, että olemme henkilökohtaisesti paikalla, jotta että, että ei olla pelkästään lukemassa pöytäkirjoja, vaan että tiedetään, millä tavalla jokin päätös on syntynyt. Ja me, siis EPB-ryhmä, tukee tätä esitystä niin kuin niitä esityksiä, joista esitteli jo, jo puhuikin, joka myös näkyy äänestysluettelossa. Tämä vastaa EPP-ryhmän näkemyksiä. Ehkäpä vielä yksi lyhyt huomio tästä siirtymävaiheesta. On myös välttämätöntä, että meillä on proseduuri tähänkin, niin että se ei tapahdu yhtäkkiä yön yli, että siirrytään komitologiasta näihin delegoitoihin tai sitten täytäntöpanosäädöksiin, vaan että meidän, meidän vasta väiteoikeus myös toimii niin, että, että parlamentti pystyy käyttämään vaikka kahden kuukauden siirtymäaikaa ja tarvittaessa se, toisekin kaksi kuukautta. Tässäpä tämä Kiitoksia vielä. Thank you, Mr. Kuhn. Mrs. Meissner. Edustaja Meissner. Vielen Kiitos puheenjohtaja. Että, esittelijä on tehnyt valtavan hienoa työtä. Tämä nyt ei välttämättä ole kaikista miellyttävin, hauskoin asia täällä liikennevaliokunnassa ei ollut, ei ollut komitologia eikä tämäkään, tämän tällaista viilausta sen selvittämiseksi, mitkä ovat parlamentin oikeudet Lissabonin jälkeen näissä delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä, jotka ovat nyt ikään kuin tästä puhjenneet omaan kukkaansa. Tässä tapauksessa me annamme lausunnon, päätyö tehdään oikeusasian valiokunnassa, jossa istuu varmasti enemmän juristeja kuin täällä. Saadaan mitä siellä sitten saadaan aikaan. Siellähän yritetään todellakin tulkita, mitä Lissabonissa yritetään sanoa ja miten sitä sovelletaan, jotta parlamentin oikeudet vahvistuvat. Nythän on niin, että eräät näistä tarkistuksista meidän käsityksemme mukaan menevät ehkä pidemmälle kuin mitä äh, Lissabonin sopimus antaa, mutta tämä onkin kysymys tulkinnasta. Pitkälti voin olla samaa mieltä esittelijän kanssa muuten ja odotan jännityksellä, riippumatta siitä, mitä me nyt tässä haluamme, että odotan jännityksellä, mitä toimivaltainen valiokunta sitten saa tästä aikaa ja saammeko me lisää oikeuksia. Siitähän on viime kädessä kysymys. Thank you very much. I thought we'd come to the end of the... Kiitoksia. Lichtenberg Becker nyt kiinnostui äärettömästi komitologiasta. Olkaapas hyvä. Ähm, Näin on. No ei. Kyllä minä olen myös oikeusvaliokunnassa käsitellyt tätä asiaa ja siksi että seuraan tätä erityisellä kiinnostuksella. Kiitoksia näistä tarkistuksista. Ne ovat täsmällisiä ja selkeitä. Ne on helppo panna täytäntöön ja edustan niitä myös jurissa innolla. Tämä on kyllä minusta hyvin myönteinen kehitys koska meidän pitäisi, liik, me emme saa liikennevaliokunnassa aliarvioida tätä, koska viime vaalikaudella meillä oli se ilo, että olimme, laajensimme menettely myös nesteisiin lentokoneissa, ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää tämä on. Siksi katsonkin, että tämä istuu hyvin tähän meidän pirtaamme. Ellei me ole tarkkoja, niin ne oikeudet, joita me saamme Lissabonin myötä, eivät koskaan aktivoidu. Valitettavasti tämä on, on aika huono tendenssi niin neuvostossa kuin komissiossakin, että nämä oikeudet pidetään mahdollisimman hiljaa pieninä tällä hetkellä on melko, siis melkoinen valtataistelu päällä ja parlamentissakin, parlamenttikin on osa tätä valtataistelua, että puolustamme omia, omaa osuuttamme Lissabonin jälkeen joita äh, hallitukset yrittävät heikentää. Hyvät kollegat, älkää nyt, äh, älkää nyt suhtautuko mitenkään välinpitämättömästi tähän, koska on valtavan tärkeä asia tulevaisuutta varten, ja se voi erityisesti näkyä esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä, jotka liittyvät teknisiin normeihin, vaikkapa näitä bodiskannereita äh, tai nesteitä lentokoneissa, jolloin tavallaan lainasääntelyt menettelyä kiertäen yritettiin saada päätöksiä aikaan, jotka sitten olivat erilaisia kuin parlamentti parlamentin kanta. Näitä puolust- oikeuksia täytyy puolustaa, erityisesti niitä, joita Lissabon meille antaa. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä äh, kollega Katrai sanoi, ja katson, että tämä kun puhuttiin tästä tarkkailijastatuksesta, se on äärimmäisen tärkeä asia siellä komiteoissa, koska vain, vain läsnäololla me symboloimme myös sitä, että tässä on tapahtunut kehitystä siihen suuntaan, että parlamentti voi panna hanttiin. Ja meidän täytyy myös pohtia tätä. Ja tämä on meidän oma säädöksemme, että erityisesti tällaisessa asiassa me saamme säännöllistä tietoa näistä komiteoista, mitä erityisesti näissä äh, herkissä täytäntöönpanosäädös tai delegoiduissa säädöskysymyksissä, mitä niissä tapahtuu. Äh, tämä on meille äh, tämä vaatii tulevaisuudessa meiltä enemmän huomiota, koska me olemme kuitenkin ää, äh, äh, sitten kotona vastuussa siitä, koska äh, siellä ihmiset sanovat, että hienoja päätöksiä tehdään, mutta mitään ei näy. Kiitos. Thank you very much. I don't know, Said. Kiitoksia. Said, haluatko sanoa jotakin? Et, ei ole pakko, mutta... Kollegas, danke für... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoja tuesta ja puheenvuoroista. Haluaisin vielä kerran korostaa, miten tärkeää tämä on, vaikka me haluan näistä puhua. Ne ovat hiukkasen ikäviä asioita, mutta menettelyasiat ovat äärimmäisen tärkeitä jatkossa työssämme tulevina vuosina. Meidän täytyy jotenkin myös lyödä lukkoon kantamme. Ei asiat noin vain voi tapahtua. Meidän täytyy käyttää oikeuksiamme täyteen mittaan. Kiitoksia kovasti kaikille, jotka tykkää auttaneet. Minä luotan oikeudellisten valiokuntaan nyt. Se käy neuvotteluja komission ja neuvoston kanssa. Se ei ole meidän tehtäviämme. Thank you very much. Kiitos kovasti. Can I move on to the next item? Voisinko siirtyä, tai oikeastaan ennen kuin siirryn seuraavaan kohtaan, niin Täytyy onnitella Saksan kollegoita Eurovision laulukilpailun voiton johdosta. On, on, on Saturday. Tämä tapahtui lauantaina. Ja Belgia teki myös hienon suorituksen ja sitten meille itselle kävikin vähän heikommin, olimme viimeisiä. Mutta me kuitenkin olemme rahoittajia, joten meitä ei voi diskata pois koko kilpailusta. No niin. Sitten kevyet hyötyajoneuvot. Edustaja Ziili, te aiotte nyt korvata Vlasakin. Olen teille kiitollinen. Ennen kuin aloitatte työjärjestyspuheenvuoro, todennäköisesti Eurovision laulukilpailun äänestysjärjestelmästä, eikö vain? Äh, Haluan tietenkin onnitella kaikkia Leenoja täällä. No ei, puheenjohtaja, vapaasti puhun nyt. Tätä, kun ajatellaan tätä, mitä tärkeää työtä Vlaska on, Vlasak on tehnyt, mutta tästä on hyvin vaikea keskustella tänä, tänään ja puhua tarkistuksista ja kompromisseista, koska sain, me saimme äänestyslistan ja toisen ja kolmannen kenen. Nyt on, nyt on neljä äänestyslistaa jos on vielä äh, tällaisia väliaikaisia suosituksia. Minä ehdottaisin valiokunnalle, että tämä keskustelu ja äänestys siirretään seuraavaan kokoukseen ja ylipäätään todetaan, että silloin, jos tässä valiokunnassa yritetään etsiä konsensusta, että sitten ainakin edellisenä päivänä saataisiin äh, äh, esittelijän mielipide, jotta sitten muutkin saisivat mahdollisuuden miettiä ja pohtia ja, käsitellä tätä näkemystä. Nyt tarvitsen hieman osviittaa ennen kuin lähdetään eteenpäin. Aivan pieni hetkonen. The information I'm getting, Matthew, is... Nyt, Matthew, sain sellaista tietoa, että esittelijälle tämä on mainittu, mutta hän ei ole kovinkaan innokas mm, lykkäämään asiaa. Vaikkakin kompromissitarkistusten saannissa on ollut ongelmia, niin niiden välittämisessä jäsenille. Tämä nyt on tällainen tilanne, jossa ei oikein ole hyvää lopputulosta. Jos esittelijä haluaa lykätä, niin ei ole ongelmaa, mutta minä olen siinä käsityksessä, että hän ei ole kovinkaan innokas lykkäämään. Toki tämä on teidän asianne, mitä nyt haluatte tehdä. Mitä mieltä varjoesittelijät ovat? Mathieu. Puheenjohtaja. Minä kunnioitan kollegani, mutta, kollegani, mutta vi, tässä viiden jälkeen tuli sähköposti, jossa sanottiin, että tarkistuksia on vielä tulossa niin kuin keskusteltavaksi. Niin en oikein tiedä, että, että mistä me oikein täällä tänään keskustelemme. No niin, käydään kierros varjoesittelijöitä. EPPn esittelijä. From the S&D, Mr. Sturks from Aldi, Mr. Kramer from Greens and Mrs. Wills from the GUI. I just want to Haluan, että käymme nopean kierroksen nyt, kun aikaa kuitenkin hieman on, jotta selvitämme, mitä te oikein haluatte. Miten edetään? Minä en sano koordinaattori vastaan mitään tietenkään. That's, that's fair enough. That's, that's a safe one. No siinä oli varma nakki. S et D, Tanja. Well, Brian, I, I'm, I'm open for every suggestion. But... Brian, kovin yllättävä esitys, mutta jos kompromissi syntyy, jos voimme äänestää, mutta ei nyt ole ihan selvää varjojen keskenkään esittelee, kun ei ole paikalla hänkään. Kovin hankala tehdä päätöstä. Um, okay. Minäkin olen yllättynyt, että esittelijälle paikalla on vaikea keskustella, kun hän ei ole täällä, niin että saisimme sitten iltapäivän aikana kompromissia. Olen yllättynyt, että, että nyt voisimme keskustella. On vaikea sanoa, pitäisikö tämä nyt lykätä. Tämä liittyy sekin vaaleihin, mutta ainahan jossain on vaalit käynnissä. Meillä on 27 jäsenvaltiota, vaaleja käydään jatkuvasti. No niin. Eh, niin, puheenjohtaja. Nyt jos jo, jo, jollakulla on ongelmaa eh, tämän keskustelun eh, käymisen kanssa tänään, ja huomenna sitten äänestettäisiin, no, no kyllä minä olen valmis äh, keskustelemaan tänään ja äänestämään huomenna. Tiedän kyllä, minkälainen kompromissi tulee olemaan noin suurin piirtein. Ja voin ryhmäni puolesta kyllä esittää äh, kantani, mutta jos joku vastustaa, niin äh, saan jos Matiolla on ongelmia, niin, niin tässä pitää luoda sitten vain painetta. Ja kyllä minusta keskustelu ja äänestys on tarpeen. Michael. No, tuen Matias Kroosin ehdotusta. Emme voi keskustella kompromissista, jota emme tunne. En tunne tätä sähköpostiakaan. Tämä oli nyt, en ollut viiden jälkeen, toimisto, tai neljän jälkeen toimistossa täällä. Siksi minä kannatan sitä, että keskustelu ja äänestys siirretään myöhemmäksi. Mrs. Wills, and then I'll bring you in, Robert. No niin, seuraava puheen on sinun, Robert Vorsi. Täytyy sanoa, että tässä on kaksi elementtiä. Yhtäältä äänestysluetteluissa äänestetään en block kaikista yhdet yhteen ryhmänä, ei artikloista, vaan kaiken kaikkiaan kaikista tarkistuksista yhden henkilön taholta. Ja tämä on minusta aika kummallinen menettely, kun eihän silloin ei äänestetä, ei voida neuvotella kompromissiasioista, kompromissiasioista. Enkä ole nähnyt kaikkia kompromisseja, mutta on kuullut huhuja Minusta ei, sitä voida, ei tästä voida vakavasti puhua. Minä halusin keskustella huhujen pohjalta. Minäkin kannatan, että tätä, minäkin kannatan, että tätä ei hoideta nyt. Robert, haluatko sinä puuttua? Noin menettelytavan kannalta. Ehkä nyt tunne kaikkia yksityiskohtia. Herra Lasak totesi Strasbourgissa, että hän ei tule tsekkien vaalin takia, kuten täällä jo todettiinkin puheenjohtajan suulla, mutta mitä nyt olen saanut henkilöstöltä ryhmältäni tietoja kompromissien etsinnässä, ehkä Tranin enemmistö olisi kompromissin puolesta. Meidän eivät tue kompromissia, ei meidän ryhmämmekään ainakaan kahta kompromisseista. Ehkä äänestämme tyhjää, siksi joudutaan varmasti nyt lykätä asian käsittelyä. Olisi kovisin ystävällistä, jos tämä voitaisiin saattaa päätöksen. Okay, thanks for that. Well... Kiitos tästä. Ilmeisesti päätös jää nyt sitten puheenjohtajan kontolle. Tehdään tämä nyt aivan selväksi, eikö niin? Kuulin kaikkien kommentit. Tämä on tärkeä aihe ja jotkut ryhmät katsovat, että heillä ei ole ollut mahdollisuutta keskustella perusteellisesti tarkistuksista niin, että huomenna voitaisiin äänestää. Tätä ei helpota yhtään se, että esittelijä ei ole paikalla. Me ymmärrämme, että kansallisia vaaleja on ja, ja tällaista sattuu. Tästä syystä ehdotan teille, että lykkäämme keskustelua ja äänestystä seuraavan kokoukseemme. Silloin pitäisi varata sitten aikaa esityslistalle tätä aihetta varten. Robert, olen pahoillani. Halu- tiesin, että halusit edetä tässä, mutta minä en ole kovinkaan innokas tekemään päätöksiä, kun suuret ryhmät sanovat ei, toisetkin sanovat ei, että D sanoo ei, mutta ehkä eh, näistä syistä sanon, että lykätkäämme tätä nyt seuraavalle kuukaudelle. Said, ole hyvä. Yleisesti ottaen olen uskon se, mitä Mathieu totesi, pitää kyllä paikkaansa. On kovin vaikeaa tehdä töitä, kun kompromissit tulevat juuri ennen äänestystä, kun pitäisi keskustella ryhmässä ja niin edelleen. Ehkä pitäisi ajatella, että olisi esittely jotain suuntaviivoja aika janoista. No mitä yleensä sääntöjä ei tietenkään ole, tiedän. Ja joskus täytyy puuttua asioihin aivan loppuvaiheessa. Kuitenkin käsitekseni näissä oloissa ei voida ilman esittelijää hoitaa äänestystä. Meillä ei ole sitten yhteisymmärrystä. Kaikki on selvä kuin vettä, mutta nyt kaikki on hämmennystä, niin ei välttämättä. Koska tämä on tekninen kysymys ja tarvitsemme esittelijää. Paljon on kompromissitarkistuksia ja niissä tarvitaan esittelijän asiantuntemusta. Näistä syistä olen taipuvainen sanomaan, että odotetaan seuraavaa kuukautta. Tietenkin ymmärrän myös, että tämä ei ole oikeudenmukaista äh, Robertia kohtaan. Kun, jos joku nyt esittää kysymyksen, niin hän ei pysty vastaamaan, jos nyt tätä käsitellään, että me ei ole reilua hänelle. Sen takia ehdotan, että lykkäämme asiaa äh, seuraavaan kuukauteen ja pyydän sihteeristöä ottamaan tämän huomioon aikataulussa. Eli kolmen viikon kuluttua sitten pyritään löytämään tälle tilaa. Ja todetaan, että näin kävi olosuhteiden pakosta. Sopiiko tämä? No niin, seuraava kohta esityslistalla. Hieman etuajassa. Rautatiet. Ensimmäisen rautatiepaketin toteutus. Tarkistusten käsittely. Haluan ensinnäkin kiittää koordinaattorikollegoita, kun he ovat pyytäneet päätöslauselmaa suullisen kysymyksen perusteella. Ja ryhmät ovat tehneet valtavan määrän tarkistuksia. Päätöslauselman luonnos, joka teillä nyt on, olen pyrkinyt saamaan tasapainon, löytämään tasapainon eri asioiden välillä. Ja toisaalta myös huomioimaan sen, että jos jäsenvaltiot eivät noudata lainsäädäntöä ja mikä on komission rooli tässä tilanteessa. Ymmärrän hyvin, että jotkut tehdyistä tarkistuksista käsittelevät sitä, mitä rautatiet tarvitsevat, mitä, mitä siellä, sillä sektorilla tarvitaan. En ole ollut niinkään sympaattinen tämän näkökulman korostamiselle, mutta onko se, mikä on rautateiden kannalta välttämätöntä, oikea paikka tämä teksti, onko tämä teksti oikea paikka käsitellä näitä kysymyksiä vai pitäisikö kyseessä olla lainsäädäntöteksti? Haluaisin nyt kääntyä Itä-Euroopan kollegoiden puoleen. Jos voisin, niin lähtisin kyllä kaikkiin mielenosoituksiin parrikaadelle eh, lippua heimuttamaan, jotta saisitte enemmän investointeja raiteille. Mutta tämä mietintö ei ole se mietintö, jossa tällaisia asioita vaadittaisiin. Koska? Koska minulle annettu tehtävä on ensimmäinen rautatiepaketti, ja nimenomaan se, että kun lainsäädäntöä ei noudateta, kun säännöksiä ei noudateta. Tämän halusin nostaa esille. Minun päätöslauselmani on keskittynyt siihen, että viimeisten viiden vuoden aikana on ollut puutetta paketin täytäntöönpanossa toiminnan puutetta komission ja jäsenvaltioiden taholta. Ja siinä on niin ikään keskitytty infrastruktuurin itsenäisyyden puutteisiin, toimivaltuuksien puutteisiin, kun ajatellaan säätelyviranomaisia. Tämä on johtanut siihen, että kilpailuongelmia ei ole pystytty asianmukaisella tavalla valvomaan ja myöskin maksatus raiteiden käytöstä on ollut puutteellista. Näin ollen rautatiepaketti tarvitsee uudistusta. Tämä on prioriteetti. Ja ne ongelmat, jotka minä mainitsin, niin ikään ovat prioriteetteja. Paketin täysi täytäntöönpano on ehdoton edellytys eurooppalaiselle rautatieverkostolle, sen toimivuudelle. Meillä on 47 tarkistusta, jotka on tehty. Ne lähinnä käsittelevät terveen rahoitusinfrastruktuurin olemassa olevaa, olemista. Jotkut tarkistukset on otettu mukaan, vaikkakin ne hieman heikentävät päätöslauselmaa. Siinä poistetaan viittauksia jäsen valtioihin, jotka eivät noudata pakettia, tai sitten on poistettu sellaista kritiikkiä, joka liittyy kilpailun puutteisiin. Jotkut jäsenet ovat vaatineet sitä, että vaaditaan raidemarkkinoiden täyttä vapauttamista, mukaan luettuna henkilöliikenne, jollei tänään, niin ainakin heti huomenna. On myös tarkistuksia raideverkosta riippumaton riippumattomuudesta, itsenäisyydestä ja myös oikeudellisista tulkinnoista komission ja jäsenvaltioiden välillä. On tehty lukuisia tarkistuksia äh, infrastruktuurin käyttömaksuista, on kritisoitu heikkoa resurssitasoa ja toisaalta on myös kritisoitu äh, performanssijärjestelmiä ja maksatusjärjestelmien toteutusta. Nyt siitä lähtien, kun tämä järjestelmä on ollut käytössä, niin toinenkin jäsenvaltio on rikkonut säännöksiä, Bulgaria nimittäin, eli meillä on 22 eikä 21 niin kuin alun perin, josta lähdettiin liikkeelle. Luonnollisestikin tämän täytyy heijastua sitten kaikissa niistä kohdista, jotka me sovimme. Kun minä sain teiltä tämän tehtävän, niin tarkoitus oli saada kautta linjan läpi ryhmien vallitseva konsensus. Varmasti on sellaisia kohtia, joista joku ryhmä ei pidä, ja sitten taas toisissa kohdissa toiset ryhmät eivät pidä tietystä kohdista päätöslauselmassa. Yritän kuitenkin toimia niin, että tästä tulisi jonkinlainen kattava yleiskanta valiokunnasta – Perusajatushan tässä on se, että ensimmäinen rautatiepaketti ei ole tullut täytäntöön pannuksi 22 jäsenvaltion toimesta. Ja jos sitten vapauttamisen tiellä edetään pidemmälle, jos tarkoitus on saada aikaiseksi eurooppalainen raidejärjestelmä, joka on kilpailukykyinen ja tehokas, niin me tarvitsemme jo lähtökohtana sen, että ensimmäinen rautatiepaketti täytäntöön pannaan. Tästä syystä jo alussa totesin, että toki on hyvä, että, että esitetään toivomuslistoja ja listoja siitä, mitä ei haluteta toteutettavan jäsenvaltioissa, mutta tärkeää on se, että välitämme selkeän viestin sekä jäsenvaltioille että komissiolle siitä, että me emme ole tyytyväisiä parlamenttina siihen, että ensimmäistä rautatiepakettia ei ole täytäntöön pantu ja että toimiin ei ole ryhdytty jo varhaisemmassa vaiheessa korjatakseen tämä ongelma, korja, jotta tämä ongelma korjautuisi. Rautatiet tarvitsevat investointeja, jotta ne kehittyvät ja jotta voidaan sitten täytäntöön panna rautatiepaketti. Kun tämä ympätään tänne päätöslauselmaan niin, että se on oikeudenmukainen ja reilu, Toki investointeja on oltava jäsenvaltioilta, jotta toteutus voidaan varmistaa. Kollegat, minä en kuitenkaan halua, että esitetään monen monituista syytä, miksi näin ei voitaisi toimia. Ja en halua, että rautateille annetaan jonkinlainen tekosyy, että ne voivat sitten jäsenvaltioiden rinnalla lähteä välttelemään vastuutaan ja jättää toteuttamatta ne vaatimukset, joita parlamenttikin on jo useita vuosia esittänyt. Nähdäkseni tämä päätöslauselma on tasapainoinen. Toki monet haluavat tehdä tarkistuksia, mutta yritän kuitenkin pysyä niiden parametrien sisällä, jotka nyt on määritelty. haluamme tehdä hyvin selväksi sen tässä päätöslauselmassa, mikä on parlamentin kanta. Me haluamme sen, että ensimmäinen rautatiepaketti pannaan täytäntöön. Haluamme toimia sen suhteen, että se todellakin pannaan täytäntöön. Tämä on siis minun näkemykseni. Edustaja Ross. Kiitos puheenjohtaja. No tästähän on puhuttu tuntitolkulla ja siinä on, tässä on kyse siitä, että, että pannaan lopultakin täytäntöön se, mikä on päätetty ja sitten. <clears throat> Luulen kanssa, että EPPn nimissä voimme sanoa, että monissa kohdissa – löytyy yksituumaisuus, tärkeimmissä asiassa löytyy yksimielisyys. Ja mitä taas yksittäisistä tarkistuksista voidaan sanoa, niin me voimme niitä tukea. Kollega Marinosko ajatteli tämän, näin diplomaattisesti ei mainita maita, mutta kyllä, jos jotain ei panna täytäntöön, niin kyllä sellainen nimi täytyy mainita. On myös maita, jotka erottavat toisistaan eri rakenteet, eri rakenteita rautateiden sisältä. Ja se tulkitaan ja toteutetaan eri tavalla. Jopa niin, että komissio on tätä tukenut, mutta tämä ei saa johtaa siihen minun mielestäni, että tässä valitaan sellainen sanamuoto, joka sitten joissakin maissa saattaa olla niin kuin tekosyy erottaa eri yksiköt käytön ja infrastruktuurin sisällä rautateille, että se tarkoittaisi sitä, että sitä erotusta ei enää tehtäisi. Siksi me tukisimme niitä erotuksia, tietäen semminkin, että me, mitä erotuksia emme vedä pois, mutta että operaattori, siis käyttäjä ja infrastruktuurihallinnoija, ne pitää, ne pitää pitää erillään, koska toisenlainen jääajako voisi aiheuttaa ongelmia – me kannatamme markkinoiden avaamista, emmekä ymmärrä sitä, nyt jos jotkut sanovat, että meidän täytyy katsoa, miten ensimmäisen paketin kanssa käy ennen kuin aloitetaan toinen. Ei nyt voida lähteä siitä, että on, meillä on tiettyjä, tiettyjä säädöksiä laiminlyödään tai, tai sovelletaan väärin ja <clears throat> siltä pohjalta jätetään työ kesken. Markkinoiden avautuminen ei ole mikään ongelma, mutta markkinoiden avaaminen – täytyy olla sellainen, että kuluttaja voittaa niin, että palvelut, joita tietyillä sektorilla annetaan, että ne ovat myös korrekteja. Ei, tästähän ei välttämättä pelkästään ole kysymys, mutta ei tämä vastuusta markkinoiden avaamista suinkaan. Kyllä minusta markkinoiden järkevä avaaminen voi olla hyödyttää asiakkaita, kuluttajia, ja se voi olla taloudellisestikin hyvä juttu. Ja aikaisemmin keskusteltu, jo sitä, me emme voi hyväksyä sitä, että tietyissä maissa markkinoiden avaaminen evätään, mutta kuitenkin laitokset ovat olla mukana, miten lystäävät. Tämä vastavuoroisuuden periaate on kuitenkin täytyy muistaa. En halua mainita mitään nimiä, nämä ovat isoja, suuria ihmisiä, mukavia ihmisiä Pariisissa, mutta vielä näin siis syyskuussa 2009, niin siellä paikallinen yhtiö on lainsäädännöllä saanut monopolinsa siunattua, anteeksi vaan. Ja te sitten vedottiin vaan siitä, että, että Roomassa saa olla mukana tarjouskilpailussa. Tämä, minä, tämä kuitenkin pitäisi näkyä kompromississa. Parahin herra puheenjohtaja. Tämä minä ehdin lukeakin ja ryhmässä tehtiin siihen päätöskin niin että tämä kompromissi saa meidän tukemme, jos siellä ainakin sanotaan tämä vastavuoroisuusperiaate odottaen markkinoiden avautumista. Eihän voida hyväksyä niin, että autamme vielä niitäkin, jotka eivät avaa markkinoitaan, ja sitten ne vielä pääsevät muillekin, muihinkin kilpailuihin mukaan niissä maissa, missä laki, lainsäädännöstä pidetään kiinni. Tämä on EPPn kanta. Se on pikkuisen pyöristynyt entisestään mutta kaiken kaikkiaan tällä linjalla me haluamme jatkaa ja siksi olettaakseni voimme pitkälti tukea esittelijän ehdotusta. Kiitos. Kiitoksia. SD-ryhmän edustaja sitten Sterks. Belgian näkökulma tähän asiaan. Said. Niet over het eens zijn hoor, maar... toch niet, toch niet volledig. Um, ik, meneer de voorzitter, ik ben het uh, eens met uw benadering. Ik denk dat we... Kiitoksia. Tässä päätöslaumassa meidän täytyy miettiä, miten tätä pakettia on toteutettu. Siinä tarvitaan laajaa volyymiä, kokonaisvaltaisempaa aineistoa, että voidaan esittää kantaa paremmin. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy antaa hyvä, vahva merkki olen myös samaa mieltä siitä, e, että meidän täytyy korostaa toimijoiden perusrakenteiden riippumattomuudesta. Me tarvitsemme riippumattoman tahon. Siksi me äänestämme niitä tarkistuksia vastaan, jotka haluavat tätä kompromettoida. Siellä on tarkistuksia nimittäin, joissa analysoidaan paremmin rahoituspuoltakin. esimerkiksi mikä on tariffijärjestelmä, investoinnit, tarvitaan kunnon rahoituspuitteet, jotta voidaan taata rautatieliikenteelle tulevaisuus. Varmasti haluamme näitä kaikki tukea. Sitten rautatieliikenteen tukeminen. Tiedätte minun ryhmäni. Ei sinällään markkinoiden vapauttamista vastuusta periaatteenomaisesti, mutta täytyy miettiä, mitä vaikutuksia sillä on muuten. Yhteensopivuus, joka olisi tehokasta, julkiset palvelut. Me tarvitsemme siis ratkaisun myös siis rautatieliikenteen rahoitukselle. Jotain tarvitaan muutakin kuin pelkästään vapauttamista ikään kuin taiskaiskunnomaisena ratkaisuna. Me olemme sen puolesta, että markkinat avataan tavaraliikenteessä tietyin ehdoin, mutta kuitenkin. Sillä on totta kai vaikutuksia myös markkinoihin. Totta kai valtio täytyy ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin tämän rinnalla. Tässä tämä on toinen keskustelu. Nyt puhutaan matkustajatieliikenteestä myös paketissa. Me olemme vapauttaneet liikenteen ja täytyy sitten miettiä, miten jatketaan. Sitten siitä, mitä edustaja Kros totesi vastavuoroisuudesta, olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä siitä, että on maita, joissa on yrityksiä, jotka voivat kolmansista maista vallata markkinoita, mutta silloin heidän pitäisi hyväksyä myös kilpailijoita muualta. Muutoin ei voitaisi noudattaa yhdenvertaista kohtelua. Eli yhteenveronomaisesti olen samaa mieltä periaatteiden kanssa. Thank you, Mr. Kiitoksia, edustaja Sterksalde. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin tuen teidän menettelytapaanne. Me tarvitsemme tekstin, jossa puhutaan ensimmäisen paketin täytäntöpanosta. Tässä ei ole kysymys ten verkoista eikä julkisten palvelujen rahoituksesta. Näistä asioista sitten voidaan saada muita päätösasemia. Tässä on puhe yksin omaan ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöpanopaketista äh, täytäntöpaketin äh, täytäntöönpanosta. Tätä on nyt viilattu kymmenen vuotta ja on kuitenkin maita, jotka eivät ole sitä täytäntöä täytäntöön ainakaan kokonaisuudessaan. Tietenkin on ollut keskusteluja tästä ensimmäisestä paketista. Se on selvää millä tavalla sitä tulkitaan. Yhdessä yksi sanoo A, toinen sanoo B, kolmas sanoo C. Ehkäpä meidän pitäisi painostaa luoda painetta enemmän komission suuntaan. No, ei tämä minun kännykkäni ollut tai minun kuulokkeeni, joka vinkui. Komissiota pitää painostaa, jotta se huolehtii nopeammin siitä, että jäsenmaita todellakin valvotaan ja että ne noudattavat sitä, mitä ovat luvanneet yhteen toimivuus on tärkeää ja niin poispäin. Mutta jos jossakin vaiheessa lisätään vain byrokratiaa ja huolehditaan siitä, että jäsenvaltioiden täytyy perustaa sääntelyviranomaisia ja niin poispäin ja hajauttaa rakenteita, niin silloin se tarkoittaa sitä, että säädökset pätevät jäsenmaissa, mutta koko tämän homman tavoite on, että avataan markkinat, jotta jäsenvaltio voi tarjota palveluja myös muille ja että tämä koko homma pelaa. No, vasta väite on sinänsä mahdollista, että tämä voi tapahtua tasa, epätasapainoisesti. Edelleenkin maat pystynevät jättämään muut ulkopuolelle on sitten de jure tai de facto, on, se on tämän saman tekevää, niin kuitenkin tapahtuu. Ja tämä huolehtii siitä, että rautatiemarkkinat Euroopassa eivät toimi kunnolla, ja siinä täytyy saada muutoksia aikaan. Siksi tuenkin tätä yleistä linjaa tässä päätösosvesityksessä. Meidän täytyy jättää nämä äh, asiat ulkopuolelle, jotka liittyvät vain epäsuorasti tähän, mutta jossain vaiheessa tämä markkinoiden avaaminen täytyy mainita ja sitten vielä tästä kompromissista. Me olemme tästä vaihtaneet sähköpostejakin, en ole saanut vastausta, mutta ennen huomista äänestystä haluaisin vielä tietää, onko minun ehdotukseni tarkistukseen 46, että jos sanotaan, ellei markkinoita avata, niin siinä ei mitään mieltä, koska siinä vaan luodaan lisää byrokratiaa. Ja tämän ajatuksen pitäisi näkyä jossakin. Siksi haluaisin vielä vastauksen tähän ennen kuin tämä lopullinen äänestyslista esitetään. Kiitos. Thank you, Mr. Kramer. Kiitoksia, Kramer. Uh, niin, kiitoksia. Minusta tämä on vähän liian vähän tiukkaa, Brian. Ymmärrän kyllä. Ja opettajana täytyy olla tiukka, mutta nyt sinä keskityt vain tähän ensimmäiseen rautatiepakettiin. Mehän Mehän kritisoimme tässä komissiota. Lainsäädäntötilanne on tullut, lainsäädäntö on tullut voimaan kymmenen vuotta sitten ja komissio voi odotella, mitä täällä puuhataan. Vaikka me tiedämme, että, että tietenkin laiminlyöntejä on ollut jo vuositolkulla. Ja tähän kritiikkiin komission suuntaan kuuluu myös että meillä on epäreilu kilpailutilanne. Siksi minusta emme voi sulkea silmiämme siitä, mitä muualla tapahtuu, sillä komissiolla on, komission tehtävänä on myös huolehtia liikenteessäkin oikeudenmukaisista kilpailuista. Jos meillä on näin epäreilut yleiset ehdellytykset, niin sillä rautatiesektori voi olla täydellinen, että erotetaan verkkoja käyttöön, se voidaan hoitaa, ja kaikki voivat olla tyytyväisiä siihen rautatiellä, rautatielle mitään mahdollisuuksia koska esimerkiksi nämä äh, väylähinnat ovat niin paljon kalliimpia. Ja kun, kun sanotaan, jos, äh, jos lentoyhtiöt saavat äh, valtion tukea, niin tässä tilanteessa rautateille mitään mahdollisuuksia. Siksi en ymmärrä, että tämä meidän tarkistuksessa 2008 sitä hylkäätse. Siinä sanotaan vain, että komissio täytyy tehdä enemmän en, en nyt halua tästä synnyttää valtavaa keskustelua tästä epäreilusta kilpailusta, mutta sen täytyy mainita, koska muussa tapauksessa me olemme yhtä sokeita kuin eräät komissiossa ovat olleet jo vuositolkulla. Kilpailu ulko- ja sisäpuolella se on tärkeää, siksi meidän täytyy mainita me yleiset ehdot. Ja sitten Matti Mattia mainitsema käytäntö on kyllä mainittu. Vaikkakaan me emme nimeä kaikkia maita, on suuria eroja esimerkiksi Saksan ja Ranskan välillä. Siinä mainitsit sen. Saksassa olin silloin esittelijä tämän Saksan tilanteen esittelinkin. Ne maat, jotka ovat olleet jo tavallaan valmistautuneet tähän tilanteeseen, että verkot avataan, että ne ovat onnistuneet, rautatiet ovat onnistuneet. Isossa Britanniassa vähän toisella tasolla. Siellä on nousu ollut 60 prosenttia, Hollannissa 40 prosenttia, Puolassa 30 prosenttia, Saksassa 25 prosenttia, siis tavaraliikenteestä aikaan nousua. Ja sitten maissa, jossa on pantu luukku kiinni, niin kuin Ranskassa, siellä on tiputusta 28 prosenttia rahtiliikenteessä samana aikana. Ja samaan aikaan sit, työpaikat on, ovat mene, on, menetetty ja ne ovat siirtyneet maantielle. Tämä täytyy sanoa myös Ranskan AY-liikkeelle. Mut, koska siellä Ranskassa taistellaan siitä, että, että he eivät halua, että työpaikkoja menee enemmän muualla. Sitten tämä vastavuoroisuus on tietenkin ratkaiseva kriteeri. Me olemme aina ottaneet tämän esillä. Ja jos tätä ei, jos tämän puolesta ei äh, äh, äh, kamppaile, niin silloin voidaan unohtaa koko kilpailu. No miksi? Nyt jossakin yritys saa suoran toimeksiannon tiettyyn hintaan, jota ei voida verrata mihinkään, niin silloin yritys voisi teoreettisesti kotona saada toimeksiannon joka olisi 23 prosenttia plussalla, ja tällä plussalla se voisi sitten hoitaa markkinat ja voisi aina tehdä edullisimman tarjouksen, koska, äh, koska saa nämä, tämän erotuksen taas kotona takaisin. Tämä puuttuva vastavuoroisuus estää kilpailun, se tuhoaa kilpailun. Ilman se ei ole, sitä ei ole mahdollista. Siksi me kannatamme verkon ja käytön erottamista toisistaan – koska se estää väärinkäytökset. Ja tämä vastavuoroisuuden puuttuminen on aivan ilmeistä, siksi meidän täytyy myös tiukentaa tässä kompromississa, että tämä vastavuoroisuus mainitaan kompromississa, koska muuten voidaan unohtaa koko kilpailu. No miksi me kannatamme kilpailuja verkkojen avaamista? Annan esimerkin Saksasta. Siellä Saksan valtion rautatiet tuli kymmenen vuotta sitten monopoliasemassaan. Se halusi lopettaa Kielsti ja Düsseldorfin välisen yhteyden sillä perustelulla, että on vain 500 matkustajaa päivässä. Tämä halusivat No aluehallinto ei halunnut sitä, ne ottivat hoitaakseen tämän pätkän ja kilpailuttivat sen. Tuli uusi investoija, jos katsottiin, että, että, että tämähän on ihan hyvä juttu. Sitten näimme, että, että rautatiet tulevat sinne, jossa jossa josta bussi on jo lähtenyt. Sitten sovittiin alueiden kanssa aikatauluista ja kymmenen vuoden mittaan saatiin jopa 20 000 matkustajan määrä päivässä. Ja jos tämä monopolisti olisi tehnyt yksin päätöksen, niin se on minusta sama tekevä, onko se valtion yritys vai yksityinen yritys. Jos tämä pätkä olisi suljettu ja nämä 20 000 matkustajaa olisivat kulkeneet sitten maanteille, ja tällaista me haluamme välttää. Siksi meidän täytyy saada kannustimia, että saadaan parhaat, parhaat ratkaisut. Me tiedämme kuitenkin, voidaan tietenkin päätös perua, mutta jos joku on toinen on fiksempi kuin minä, niin silloin valtion rautatiet, rautatietkin voi hyötyä tässä. Sitten toinen asia, josta haluan puhua, on kohta meidän tarkistuksen 28, jota esittelijä ei halua hyväksyä valitettavasti No, voidaan sanoa nämä yleiset ehdot. No, no, no vielä 28. Euroopassa meillä on 30 miljardia euroa annettu, annettu lentoyhtiöitä, koska ne eivät maksa kerosiiniveroa, 30 miljardia vuosittain. Ja tämä täytyy kompensoida rautateillä, rautateillä jotta pystyäkseen kilpailemaan lentoyhtiöiden kanssa tai sitten on tuollainen tietullimaksu, jos Slovakiassa on, on ä, rautateiden rahtiliikenteen ä, ä, tietullimaksu, mutta ei maanteille. Tämähän on, ä, tällä tavalla siirretään liikennettä kiskoilta maanteille. Ja sitten 26 tarkistus, siinä sanotaan, että jos 25 kuunin tarkistus hyväksytään, niin tämä raukeaa Siinä on paljon samaa, mutta yksi asia ei ole sama. Meidän pitää varmemmin esityksenä, että, että oikeudenmukaisia tariffijärjestelmiä. No miksi minä vetoan tämän puolesta? Meillä on Saksassa sellainen tilanne, että meillä on, on Berliinissä ää, äh, äh, tällaiset metrohinnat, jotka ovat kaksi kertaa Hamburgin hinnat. Ja Hamburgissa ovat kaksi kertaa Rheinmainen hinnat. Äh, kukaan ei ole vielä pystynyt selittämään minulle, että minkä takia näin on. Siksi me tarvitsemme oikeudenmukaiset tariffit ja läpinäkyvät. Saattaahan olla, että Saksan valtion rautatiet Berliinissä ei, ei sitten se, se voi oikeastaan e, hinata tariffit vaikka kuinka korkealle ja voidakseen antaa halvempia tarjouksia muualla. Siksi tämä 26 tarkistus pyydän, että, että, se, että siitä pidetään kiinni jos 25 hyväksytään, niin, niin mikä siinä? Mutta tämä 25 ei sisällä tätä, minkä halusin sanoa. Minä pidänkin sinne, että 20, 26 ja 28 otetaan tähän tekstiin mukaan. Totta kai me keskitymme tähän ensimmäiseen pakettiin, mutta me emme, me olemme kuitenkin ovelia ja me katsomme myös vähän pidemmälle. Se pitäisi myös sanoa yhdessä tarkistuksessa ilman, että tätä suurta keskustelua erilaisista kilpailujutuista täytyy listata, mutta tämän pitäisi olla mahdollista ja siksi pyydän kannatusta tarkistukselle 28. Um, uh, um, Kiitos puheenjohtaja. Kuten huomatte, yleisesti tuetaan teidän lähestymistapaanne niin, että avata markkinat ja ensimmäinen rautatiepaketti nähdään uudessa valossa. On se meidänkin tavoitteenamme, mutta kuten huomannette, täällä vain yksi tarkistus meiltä 39. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota tähän. Tämä on vain poliittinen merkki, jonka komissio on tehnyt joissakin tapauksissa. Se on, liittyy myös historiallisiin, maantieteellisiin markkinakysymyksiin, jotka eivät ole yhtäläisiä kaikissa maissa. Tässä palaan Baltian maiden asiaan. Meillä on tilanne se, että ainoastaan, ainoastaan venäläiset yritykset voivat avata markkinat. Herra Jakunin oli pari-kolme viikkoa sitten Brysselissä aamiaisella – hänellä on oman selvät holding-yrityksensä ja hän on ollut kiinnostunut Baltian maiden markkinoista. Näin ymmärretään paremmin, mikä on rautatieala Baltian maissa. Jos institutionaalisesti erotetaan kaikki yritykset, jotka käyttävät kalustoa, niin olemme kovin haavoittuvia jatkossa, jos tapahtuu markkinoilla jotain tai politiikassa. Tästä on esimerkkejä Virosta esimerkiksi pari vuotta sitten, kolmisen vuotta sitten – kun siellä yksi monumentti siirrettiin Virosta, hävisivät kaikki tavarat Tallinnan sataman suunnasta. Myös Latjassa on yksi, yksi esimerkkiä siitä. Tässä kyse, on kyse öljystä. Olemme kovin haavoittuvia siis. Jos täysin täytäntöön pannaan koko paketti, Mainitsitte Suomen yhtenä esimerkkinä viime kerralla, mutta olen Latvian asiantuntijoiden kanssa puhunut ja heidän mielestään Suomessa on saatu paljon poikkeuksia ensimmäiseen rautatiepakettiin. En ole mikään täysasiantuntija yksityiskohdiltaan, mutta Suomessa kai on oikeudellisesti eri tilanne kuin Baltian maissa siinä tapauksessa, kun ensimmäisen rautatiepaketin toteutuksessa ainakin. Siksi pyytäisin että mietitte tätä, että ollaan eri markkinoilla. Belgian tai Saksan tai muut jäsenvaltioiden kesken on aivan eri tilanteista markkinoilla. Haluaisimme vain, että komissio antaisi, miten nyt sanaisi englanniksi, poliittista tukea ammatillisesti. Thank you, Mr. Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos. Olemme kaikki, kaikki yhtä mieltä siitä, mihin suuntaan me haluamme edetä, jotta saisimme yhteisen, yhteisen rautatiepaketin toteutettua Euroopassa. Siihen tarvitaan tällaista vastavuoro, miten se sanotaankaan, vatsavuor, vatsa, vastavuoroisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia ja miten se saadaan toteutettua. Se on välttämätöntä, että kaikki voivat olla mukana samoilla edellytyksillä. Mutta jos me onnistumme erottamaan e, verkon ja käytön, niin silloin on välttämätöntä, että siellä, missä ollaan mukana kilpailussa, että siellä – myös yritysstrategioita pystytään analysoimaan ja missä saadaan vielä valtion tukea, joka on hyvin ratkaiseva asia, jotta ei synny kilpailun vääristymistä, siis tuosta poikkisubventointia tai eh, jotka näkyy myös lähiliikenteessä ja saa valtion tukea. Minusta tämä on yksi sellainen asia, joka täytyy muistaa, jotta sitten jälkikäteen saadaan selkeät tota, eh, pätkähinnat ja taas toisaalta saadaan oikeudenmukaiset edellytykset kilpailuttamiselle toteutettua. Thank you. And Mr. Sturks, you wanted to come back in there? Sterks, halusi vielä käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, anteeksi, minulla olisi vielä kysymys herra Hadrauille. Tarkistus 31. Jossain määrin tämä käy yksin tarkistuksen 28 kanssa herra Kramerilta, mutta se on hiukkasen erilainen. Holminkielisessä kielitoisin sanoa alun perin se on englanniksi, mutta käännöksessä hollanniksi, niin siitä haluaisin kysyä, mitä tämä ensimmäinen virke oikein tarkoittaa, että pitäisi lähentää näitä periaatteita, että noudatetaan samoja sääntöjä, luodaan perustaa. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Ajaako herra Kramer ajaa tätä samaa asiaa vai? Nimittäin, että meidän pitäisi, että voidaan maksuja vaatia yhtä lailla kuin on muillakin liikennemuodoilla. Jos näin käy, niin tämä käy ratatieliikenteelle hyvin kalliiksi. I know the original was English. Alkuperäinen on englanninkielinen. Ja, um, ik, wat ik bedoel is in feite dat men uh, effectief moet komen tot een aantal criteria die vooral... Niin, meidän täytyy lyödä lukkoon kriteeriä, jotka koskisivat kaikkia liikennemuotoja. Miten se sitten toteutetaan? No katsotaanpa. Tässä puhutaan myös ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä kaikkien liikennemuotojen kohdalla, näinkin on sanottu. Ja tämä merkitsee tiettyä lähentymistä niin, että meille tulee yhtenäinen maksujärjestelmä, mutta täytyy miettiä muitakin näkökohtia. Lentoliikenteessä maksetaan alva, mutta rautatieliikenteessä puolesta ei, tai sitten on ehkä sähkömaksu tai jotain muuta. Kaikki poikkeaa liikennemuodosta toiseen. Ehkä tässä mennään asioiden edelle. Ei pitäisi näin yksityiskohtiin edes mennä. Haluaisin vain suuntaa antaa. viski gekregen van de, van de rapporteur. Niin, esittelijä taitaa nökytellä. Esittelijä kantaa, kannatti minun asiaani, mutta se, se ei vaan kuulu tähän mietintöön. Teen nyt selväksi, että missä mä olen yhtä mieltä. Joko kaikki maksavat mineraaliöljyveroa tai ei kukaan. Meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että rautatie maksaa jokaisesta veturista veroa ja myös sitten äh, lentoliikenne ei maksa. Meillä on sellainen tilanne, kun Berliinistä tulen Brysseliin, jos tulen rautateitse, niin tarvitsen vain kolme kertaa, niin vähän, ei maksan kolme kertaa enemmän, ja, ja valtio perii 19 prosenttia alvia, ja lentoliikenteessä näin ei ole. Nämä e, pätkähinnat, se, sitä ei tunneta äh, laivaliikenteessä, ja lentoliikenteessä ja maantieliikenteessä vain vapaaehtoisesti, mutta rautatieliikenteessä ovat pakollisia, ne täytyy periä nämä väylämaksut. Ja, ja jos katsoo, mitä näissä päästökaupassa tapahtuu, niin silloin niin äh, tämä rautatieliikenteen äh, päästö täytyy huutakaupata sataprosenttisesti. Muualla saadaan sen lahjaksi. Ja tämähän on, on tämähän on törkeä äh, epäreiluus. Jos sama oikeus kaikille, tästä pitää lähteä. Ja siinähän epäilit äsken ja sanon vain, että jos tämä on kallista rautateille, niin Saksassa jokaisessa autossa on kolme, saa kolme, jokainen auto saa 3000 euroa vuodessa tukea. Et, ja tällä tavalla hän ei vastata edes ilmastokustannuksiin. Ja tämä merkitsee sitä, että, että jos tässä mentäisiin, minusta täytyy saada oikeudenmukaiset kilpailuyritykset kaikille weil der Staat sie subventioniert. Koska valtio subventioi. Ja siksi, että niin halpaa. Uh, right. Okay. I think I've probably... Niin. Minä varmaankin tein tässä virheen. I think I've probably made a mistake. No niin. Minä varmasti tein tässä virheen, kun yritin olla kaikille ryhmille mahdollisimman paljon avuksi. Ja nyt olen joutunut siihen jamaan, että olen liemessä. Kaikki haluaisivat nyt mennä tässä vielä pidemmällekin minun olisi pitänyt olla hyvin tiukka ja pitäytyä ensimmäisessä rautatiepaketissa ja piste. Yritin kuitenkin olla avuksi koordinaattoreiden ja valiokunnan pyynnöstä niin, että saisimme päätöslauselman keskustelun jälkeen, joka käytiin parlamentissa. Kesseraa seraa. Herran haltuun huomenna. Se on minun asenteeni. Mutta Dirk, sinä kysyit tarkistuksesta 46. Syy, miksi minä olen muuttanut kantani, on se, että minusta tämä katetaan kompromissilla A. Voit olla eri mieltä ja katsot, että näin ei ole, mutta kompromissi A, jos nyt löydän sen täältä paperipinosta, siinä sanotaan aika lailla samaan tyyliin se, mitä sinun 46 tarkistuksesi toteaa. katsoo, että markkinoiden onnistunut avaaminen riippuu pitkälti ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta. Markkinoiden avaaminen ei saa heikentää palvelujen tasoa ja heikentää palveluvelvoitetta julkispalveluissa. Tämä ei kenties ole niin voimakas sanamuodoltaan kuin sinä haluaisit, mutta minun mielestäni se kyllä katetaan aika lailla kompromissilla A. No sitten Liettua Ymmärrän tämän ongelman. Sen takia sanoinkin alkuun, että ymmärrän Itä-Euroopan ongelmia. Raiden leveys vaihtelee. Ymmärrän tämän. Baltian maissa on eri raideleveys kuin muualla Euroopassa. Mutta jos sitten pakettiin tulee 22 poikkeusta, niin ei se ole mikään paketti, vaan, vaan se on sitten paketti viidelle jäsenvaltiolle. E, oikeastaan vielä vähemmälläkin, koska Maltalla ja Kyproksessa ei ole edes raiteita. Ymmärrän kyllä nämä ongelmat syy käydä paikan päällä Suomessa oli juuri se, että halusin nähdä minkälainen rajatilanne siellä on ja mikä on tämä äh, raideleveysongelma siellä rajalla. Ja Rail Baltica on kuitenkin äärimmäisen tärkeä. Sitäkin täytyy pohtia. Jos nyt otetaan Viro, Liettua, Latvia kokonaisuutena käsittelyyn, niin sitten muut muut nostavat äläkän, onpa niillä mikä raideleveys tahansa. Nyt tässä 20 vuoden työn rupeamassa olen havainnut sen, että jäsenvaltiot aina nostavat esille sen, miksi heihin nämä säännöt eivät voi päteä, kun taas äh, sen sijaan, että me haluaisivat mennä omaehtoisesti pidemmälle. Sen takia kallistuin tälle linjalle. Jotkut siellä taas vinkuvat, että no entä meidän kohtalomme sitten, poikkeuksia meillekin. No niin, kesäraa seraa herran haltuun. Eikö sekin ollut Euroviisu laulu? No ehkä se oli toinen kisa. Mutta joka tapauksessa valiokunta päättää ja sitten meillä on jotakin, mitä viedä täysistunnon käsittelyyn. Päättääpä valiokunta mitä tahansa, niin minulla on roolini puheenjohtajana ja minä määrittelen sitten, miten se viedään täysistuntoon. Ja tämä on ikään kuin työn mukanaan tuomia velvollisuuksia. Kiitos tästä keskustelusta ja katsotaan kuinka käy. Hyvin mielenkiintoista on kyllä se, että Täällä valiokunnassa on, on käytetty aikaa vaikka kuinka paljon ja nyt sitten puhutaan rautateistä näin viime minuuteilla ja, ja tunteet kuumenevat. Kaikki sanovat, että ensimmäinen rautatiepaketti on täytäntöön pantava, se on toteutettava. No se nyt on taas toinen ongelma, kaikki eivät sitä halua. Jotkut sanovat, että vapautetaan heti markkinat. Toiset taas sanovat, että ei, ei, ei, ei. Ja tämä onkin yksi niistä ongelmista, vakavista ongelmista, joka meillä on rautatieliikenteen suhteen. Kaikki rakastavat rautateitä, mutta kaikki rakastavat niitä hieman eri tavalla. Tämä on kyllä näkynyt siinä keskustelussa, jota me olemme käyneet. Ja, ja tässä syntyy kiihkoa ja intohimoa. Se on niin äärimmäisen tärkeä aihe. Kiitos tästä ja katsotaan kuinka käy. Michael, vielä kysymys. 26, said... Tarkistus 26 sanoin, että, että se ei kaadu, jos 25 hyväksytään. Mike. Katsotaan tätä, Michael. Eli 26 hyväksytään hyväksytäänkö se, jos 25, ei kun miten se olikaan. Katsomme tätä. Olen kyllä sympaattinen, tunnen sympatiaa sinua kohtaan. Tutkitaan asia. Kiitos. Nyt päätämme kokouksen, koordinaattoreiden kokous. Haluatteko jatkaa välittömästi? Robert, haluatko jatkaa välittömästi koordinaattorien kokouksella? Selvä pyy. Okay.